Good morning, ladies and gentlemen. I will... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaan yhteinen kuuleminen. Oikeudellisten asioiden valiokunta, kollega Svoboda puheenjohtajana sieltä ja sitten epäiltyjä rahanpesuun, veronkiertoon, veropetoksiin liittyvistä unionin oikeuden rikkomisesta ja niin edespäin. Panavaliokunnan puheenjohtajana toimin Langen ja sitten kollega saa puheenvuoron. Langen, uh, welcome. Kiitoksia, puheen... Kiitoksia puheenjohtaja Langen. Tervetuloa kaikille tänne yleisöksi ja kiitos myös Panavaliokunnalle, että hyväksyi ajatuksen järjestää kuulemisen yhdessä tästä aiheesta. Me keskustelemme EUn laajuisesta väärinkäytösten paljastajien suojelusta. Väärinkäytösten palja- paljastaminen on keskeinen elementti, jotta demokratia toimisi. Jurivaliokunta ja se, siellä esittelijä Rova Rosier laatii oma-aloite mietintöä EUn laajuisesta väärinkäytösten paljastajien suojelusta. Tämänpäiväinen kuuleminen on hyvin oikea-aikainen siis. Nyt annan sitten puheenvuoron puheenjohtaja Langanille. Hän saa johtaa puhetta. Meillä on täällä tulkkaus kaikille kielille ja tämä eh, kokous menee myöskin nettiin. Se on julkinen. Ja muistuttaisin puheenjohtaja Svoboda kaikkia siitä, että tämä väärinkäytösten paljastaja asian kysymystä käsittelemme yhdessä näiden valiokuntien välisesti. On oikein hyvä, että oikeusasioiden valiokunta laatii aiheesta omalotteisen mietinnön ja Rosien eh, esityksestä keskustelemmekin. Ja sitten herra Kofot ja jetsik eh, eh, yhteisestelijät, tervetuloa myös teille. Ja kolme pana valiokunnan varapuheenjohtajan paikalla. Eli väkeä ei muuten ole kovin paljon, mutta tärkeimmät henkilöt ovat onneksi paikalla. Lämpimästi tervetuloa kaikille. Ja on hienoa, että olemme saaneet tänne myöskin huomattavan määrän asiantuntijoita. Ja niin kuin useinkin elämässä nyt usein keskustellaan siitä, kuinka hyvin naiset ovat edustettuina. Meidän jäsenistämme 85 eh, prosenttia on naisia, mutta tänään täällä viisi viidestä asiantuntijasta on naisia, eli sataprosenttisesti naisia paikalla. Tämä on hieno asia. Tervetuloa teille kaikille. Jillian Sabatsi toimii Maastrichtin yliopistossa professorina. Tervetuloa teille. Charlotte kilpailu eh, yksikön eh, päällikkö Group valurek ryhmästä ja eh, Kathy James <clears throat> toimitusjohtaja Public Concerns at Work kysymyksistä vastaava henkilö, sitten Frederick Eberud College of Europeissa professorina ja strategisen Eh, tutkinnan eh, päällikkö eh, EUn oikeusasiamies virastossa Rosita Hike, tervetuloa. Ja kukin asiantuntijamme voi käyttää seitsemän minuutin alustuksen tässä aluksi. Kiitos myös kirjallisista esityksistä, jotka olemme saaneet. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Rouva Abatsi. Olkaa hyvä. Uh, members, dear members of the committee, Arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät osallistujat, oikein paljon kiitoksia kutsusta tähän tilaisuuteen keskustelemaan teidän kanssanne jäsenvaltiossa sovellettavista väärinkäytösten paljastajien tilanteesta. Keskityn esityksessä kolmeen asiaan. Ensin yleiskatsaus juridisesta tilanteesta ja Euroopan unionin jäsenvaltiossa koskien väärinkäytösten paljastamista, sitten yksityiskohtaisemmin tämänhetkisestä juridisesta kehyksestä ja sitten lopuksi muutama sananen haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Keskeinen viesti, jonka haluaisin välittää teille ja josta haluaisin keskusteltavan, on se, että tällä hetkellä suojelun tilanne on aika lailla pirstaloitunut. Ja tämä on monitasoinen ongelma. Tarkoitan tällä sitä, että Ongelmana on yhtäältä se, että meiltä puuttuu paljastajien suojelu. Kaikista jäsenvaltioista ei löydy väärinkäytösten paljastajia koskeva suojeluohjelma. Ja tietyissä maissa suojelu on puutteellista. Eli periaatteessa lainsäädännössä mainitaan asia, mutta käytännössä ne eivät tarjoa väärinkäytösten paljastajille suojelua. Ihan visuaalisesti esitettynä se tarkoittaa ja näyttää tältä. Kuten tästä näette, niin suurin osa jäsenvaltiosta eli 13 kappaletta tarjoavat vain osittaista suojaa ja monet eivät tarjoa minkälaista suojaa tai hyvin vähäistä. Se, että jäsenvaltion lainsäädännöstä löytyy viittauksia aiheeseen, niin se ei tarkoita sitä, että käytännössä suojelu olisi kattavaa. Juridisesti tämä tarkoittaa sitä, että tilanne on parantumaan päin viimeisen kahden vuoden aikana. Suojelun taso on lisääntynyt jäsenvaltiotasolla tasolla Esimerkiksi Ranskassa ja Ruotsissa vuosina 2016 ja 2017 uutta lainsäädäntöä ollaan laatimassa, kuten Slovakiassa. Asiasta keskustellaan myöskin Tsekin tasavallassa, Espanjassa. Eli suuntaus on sellainen, että väärinkäytösten paljastamiseen liittyviä sääntöjä on tarkoitus ottaa käyttöön ja että lainsäädännössä viitataan suoraan paljastajien suojelemiseen. Mutta sitten sitten tähän toiseen ongelmaan liittyen voidaan sanoa, että nämä värikatosten paljastamiseen liittyvät suojelusäännöt ovat aika lailla puutteellisia. Romanista löytyy hieno laki, mutta se liittyy vain ainoastaan julkiseen ö, kenttään. Eli suurin osa paljastista eivät voi nauttia suojelusta. On olemassa myöskin jäsenvaltioita, joissa rahoitusalalla tai korruptioon liittyvissä asioissa suojelua tarjotaan, mutta ei muilla kentillä. Ja käytännössähän ympäristö- terveydenhuoltoaloilla näitä paljastuksia nähdään, mutta lainsäädännön mukaan ö, sillä saralla suojelua ei voida tarjota. Mutta hyviäkin esimerkkejä löytyy. En tiedä näkyykö tämä hirveän hyvin salista käsin, mutta tiedän, että ainakin Irlannissa ja yhdistyneessä kuningaskunnasta löytyy lainsäädäntöä, joka ei ole alakohtaista, vaan että paljastustapauksiin liittyen käytetään yleiskattavaa lainsäädäntöä. Aika on kortilla ja siksipä haluaisinkin ottaa esille vain ainoastaan tärkeimmän keskustelun, jota tällä hetkellä käydään, eli että mitä kautta ilmoituksia voidaan antaa. Jotta oikeusvarmuudesta paljastat voisivat nauttia, niin meidän on saatava käyttöön selkeitä ilmoitusväyliä. Ja tässä noudatetaan Euroopan neuvoston suosituksia. Eli väärinkäytösten paljastajien on ensi alkuun omassa organisaatiossa ilmoitettava väärinkäytöksistä. Se on sinänsä hyvä siinä mielessä, että silloinhan asiaan puututaan siellä, missä se on syntynyt, mutta joskus tästä saattaa olla haittaakin, sillä paljastajat ovat huomanneet jo, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia omilla toimilla on. Eli hänen suhtaudutaan eri tavalla tai ettei asiaan suhtauduta vakavasti, ei ryhdytä siis arvioimaan tätä väärinkäytöksistä tehtyä ilmoitusta. Lisäksi on havaittavissa sellainenkin seikka, ettei ainoastaan organisaation sisällä, vaan myöskin viranomaistasolla ja jopa mediassa asiaa käsitellään. Mitä tulee eurooppalaisen tason toimintaan, niin ehkäpä meidän tulisi harkita sellaista vaihtoehtoa, että toimittaisiin Irlannin viitoittamalla tiellä. Eli yhtäältä vaaditaan, että tehdään tällainen organisaatio sisällä jätettävä ilmoitus, mutta että sellaisissa tapauksissa, joissa väärinkäytösten paljastaja voi pelätä, että hänen kohdistuu vastatoimenpiteitä, niin tällä väärinkäytösten paljastajalla on mahdollisuus myöskin organisaation ulkopuolella tehdä tästä ilmoituksia johonkin viranomaistahoon tai jopa medialle. Ruotsin uusi lainsäädäntö, joka astui tämän vuoden alkupuolella voimaan, niin on hyvä esimerkki tästä. Yhtä lailla tärkeänä pidettäköön luottamuksellisuusmääräyksiä ja kostotoimenpiteiltä suojautuminen. Nämä ovat tärkeitä asioita, joihin lainsäädännössä pitäisi paneutua, mutta tälläkin saralla pirstaloitumista on havaittavissa. Kaikki jäsenvaltiot eivät tarjoa luottamuksellisuusmääräyksiä laisinkaan omassa lainsäädännössään. Yhtä lailla tärkeänä kysymyksenä voidaan pitää sitä, että onko värikätysten ilmoittajalla mahdollisuus saada jonkinlaista neuvonantoa. Alankomaiden lainsäädännöstä löytyy viittaus elimeen, joka tarjoaa il- ilmoittajalle ja paljastajalle tukea, eli mitä muun muassa oikeussuojaa he voivat nauttia. Ja sitten seuranta, tarkastelu ja evaluaatiojärjestelmä. Vaikka on käytössä lainsäädäntöä paperilla, niin käytännössä näitä määräyksiä ei noudateta. Joko silkkaa tietämättömyyttään, tai kuten OECDn tutkimukset ovat osoittaneet, niin 83 prosenttia toimijoista eivät tiedä, että tällaisia ilmoituskanavia on olemassa tai että lainsäädäntöä ei sovelleta käytännössä juuri laisinkaan. Eli kyllä tällaista tarkasteluprosessiakin tulisi soveltaa. Eli pelkkä paperilla oleva hyvä lainsäädäntö ei riitä, vaan käytännön suojelua kaivataan. Kiitoksia. Thank you very much, Professor Abazi. Kiitokset eh, professori Abatsi, varsin mielenkiintoinen esitys ja tämä parhaiden käytänteiden esittely Irlannin suhteen erityisesti. Nyt sitten eh, Charlotte Grass eh, saa seuraavan alustuspuheenvuoron, olkaa hyvä. ja seitsemän minuuttia. Merci invité ce matin à cette audition pour euh, mettre... Kiitos mahdollisuudesta voida osallistua tähän kuulemistilaisuuteen ja kertoa näistä kysymyksistä hieman yritysten kannalta. Ryhmä on varsin aktiivinen näissä kysymyksissä ja tämä todellakin on Ranskan yhteisö, joka vastaa 118 yrityksestä, 8 miljoonasta työntekijästä, eli nämä ovat korkeita lukuja. Ja kerron tässä hieman tästä asiasta meidän kannaltamme. Pidämme tärkeänä sitä, että Euroopan tasoinen sektoreiden välinen lainsäädäntökehys saataisiin aikaan. Niin kuin tällä on todettu, jäsenmaiden järjestelyt ovat erilaisia nykyisillään ja on tärkeää, että kun puhutaan eh, sellaista yrityksistä, jotka toimivat eri maissa EU-ssa, on olemassa tietyt sisäiset menettelyt, joiden myötä voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin käytännöllisesti nämä paljastuskysymykset ja toisaalta soveltaa yhtenäistä lainsäädäntöä tällöin. Ja voisi olla hyvä, jos näitä lakeja voitaisiin vertailla ja voitaisiin myöskin huomioida käytännöt muualla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, jotta ei synny hankaluuksia, jos esimerkiksi järjestelyt ovat varsin erilaisia verrattuna vaikkapa Yhdysvaltojen käyttämiin menettelyihin. Ja on erittäin tärkeää, että eh, mahdollistetaan sellaiset menettelyt, jotka ovat hyödylliset eh, nimenomaan väärinkäytösten paljastajien kannalta, ja ne tulee määritellä mahdollisimman selkeiksi ja hyviksi. Mitä tulee itse whistleblower-määritelmään, yleisesti ottaenhan kannattaa lähteä liikkeelle hyväksytystä, joulukuussa Ranskassa hyväksytystä lainsäädännöstä ja siitä, kuinka siinä eri sektoreiden osalta eh, tämä määritelmä otetaan käyttöön. Ja voitaisiin katsoa, että tätä määritelmää voitaisiin käyttää myös yhteisön välineissä. Ja kun siis väärinkäytösten ja määritelmästä puhutaan, on erittäin tärkeää, että tässä yhteydessä huomioidaan se, minkä tyyppisiä asioita yritys käsittelee. Ja toisaalta sitten on huomioitava se, että mitään taloudellisia kannustimia tässä ei tule kuitenkaan kuvaan mukaan jotta ei mennä väärään suuntaan näissä menettelyissä eikä väärinkäytöksiin. Ja Ranskan lainsäädäntö olettaa myöskin, että vilpittömässä hengessä henkilön on pitänyt toimia huhujen pohjalta, ei saa liikkeelle lähteä. Sitten kun tarkastellaan soveltamisalan kannalta asiaa, on tärkeää, että huomioidaan eri sektorit, mutta toisaalta myöskin sitten eri sektoreiden oma lainsäädäntö. Puhutaanpa nyt sitten työoloista, ympäristölainsäädännöstä, kilpailulainsäädännöstä tai mistä tahansa aspekteista. Sitten kun tarkastellaan kanavia, joita palliset voivat käyttää, tarvitaan asteittaista järjestelmää, jotta työntekijä tietää, miten hän lähtee liikkeelle, jos törmää tilanteeseen, josta tulee tiedottaa tai kertoa eteenpäin. Ja tietysti yrityksellä tulee olla harkintavaltaa, kun tällainen ilmoitus tehdään, niin tietyssä aikataulussa sen on sitten reagoitava. Ja ainoastaan, jos yrityksellä itsellään on ongelmia, voidaan ajatella, että työntekijä kääntyy suoraan hallinnon tai hallintoviranomaisten puoleen. Ja jos tällaista tahoa ei löydy, niin on myöskin mahdollista ajatella, että kääntyy suoraan esittää tämän tiedon suoraan julkiseksi. Ja kun sitten näitä menettelyjä tarkastellaan, niin eh, menettelytavat eroavat sen mukaan, minkä tyyppisestä yrityksestä, minkä suuruisesta yrityksestä on kyse. Mutta kuitenkin nämä oikeudelliset velvoitteet ovat yhtäläiset. Mutta tärkeää on mahdollistaa sellainen menettely, jossa on riittävää joustavuutta, jotta kukin yritys voi toteuttaa käytännössä tätä menettelyä mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin nostaa esiin seuraavan seikan. Yhtiöt ja yritykset tänä päivänä voisivat ajatella myöskin sisäisen tutkinnan järjestelyn mahdollisuutta. Olisivatko esimerkiksi sisäiset yrityksen sisäiset sanktiot mahdollisia tai jonkinlainen mahdollisuus kääntyä oikeusviranomaisen puoleen? Eli on tarkasteltava mahdollisuutta, miten sisäinen tutkinta voitaisiin ottaa yhtenä toimintamahdollisuutena mukaan. Kiitokset. Kiitos Kiitos tästä alustuksesta teille, Roa. Grace, varmasti. Kaikki voivat halutessaan tutustua myös tähän kirjallisessa muodossa. Ja seuraavan puheenvuoron, alustuspuheenvuoron saa Kathy James, Public consensus at Workissa eh, toimitusjohtajana toimiva eh, henkilö. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Paljon kiitoksia valiokunnille, että kutsuitte minut puhumaan tänne tänään. Minä työskentelen PCAV, joka on riippumaton hyväntekeväisyys- ja oikeusasianeuvontakeskus. Me kes- keskitymme pelkästään siihen, kuinka voimme auttaa henkilöitä puhumaan rikkomuksista, väärinkäytöksistä ja riskeistä työssä. Aloitin noin 25 vuotta sitten, kun tapahtui suuria yritysskandaaleita ja esimerkiksi BCC, IC, Enron, ja tämän kaltaiset yritykset romahtivat ja tapahtui suuria esimerkiksi rautatieonnettomuuksia. Ja kun tehtiin, suorittiin julkisia tutkintoja ja tarkasteltiin, että mitä oli mennyt vikaan, niin ihmiset eivät havaittiin, että ihmiset eivät halunneet puhua asioista, koska he pelkäsivät yrityskulttuuria tai pelkäsivät sitä, että heitä eivät, he, heistä ei välitettäisi ja ei pystytty näin välttämään katastrofeja. Joten tämän yhdistyksen perustajat tarkastelivat tilannetta ja huomasivat, että oli olemassa aukko, tietoaukko ja käytännön aukko siinä, että miten ihmiset voivat antaa tietoa ja ilmoittaa väärinkäytöksistä ja kuinka he tiesivät näistä mahdollisuuksistaan. Meidän organisaatiomme on sellainen yksityisiä henkilöitä auttava tukilinja ja se auttaa yli 25 000, 000 henkilöä. Meillä on noin 6 000 avun pyyntöä. Me käsittelemme yleisen edun mukaisia asioita, eli 25 000 henkilöä on hakenut apuamme. Ja meidän tavoitteenamme on antaa yksilölle apua ja tietoa siitä, mitä hän voi tehdä väärinkäytösten paljastamiseksi ja vastuun saattamiseksi. Esimerkiksi jos on kyse vaikkapa ikätestauksista kysymys ilman henkilöiden antamaa lupaa tai erilaisten toitteiden, tuotteiden käyttäminen väärään käyttöön, tai anestesiajärjestelmien käyttö esimerkiksi on muutettu testijärjestelmiksi ja kertakäyttölaitteita käytetään moneen kertaan, tämän kaltaisia asioita. Me tarkastelemme tilanteita, joissa yritykset yrittävät päästä pälkähästä esimerkiksi terveydenhuoltoalalla tai millä tahansa alalla väärinkäytösten seurauksena. Kolme neljäsosaa henkilöistä, jotka tulevat puheillemme, valittavat, että heitä kyllä on kuunneltu, mutta heistä he, he, asioille ei ole sen jälkeen tehty mitään. Eli me autamme ihmisiä käyttämään mahdollisuutensa hyväkseen ja olemaan hyviä viestinviejiä. Me tarkastelemme yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka on ollut aiheesta voimassa vuodesta 2008 lähtien. Perustamme toimintamme siihen, mutta se on vain osa toimintaamme. On selvää, että henkilö, jolla on oikeus ilmoittaa väärinkäytöksistä, pitäisi pystyä näin toimimaan mutta itse asiassa 70 prosenttia henkilöstöstämme työskentelee näillä apupuhelinlinjoilla, joka on työmme ydin. Meidän pitää miettiä myös sitä, kuinka väärinkäytösten paljastaja äh, liittyy ja on osa koko äh, järjestelmän ylläpitoa ja yritysjärjestelmän ylläpitoa, koska väärinkäytösten paljastajat pitäisi nähdä lahjana koko järjestelmälle, koska silloin annetaan mahdollisuus tehdä jotakin väärinkäytöksille ja rikkomuksille. Eli jotta organisaatiot näkisivät, että heidän etujensa mukaista on myös hyödyntää väärinkäytösten paljastajia, on meidän keskeinen tehtävämme. Skandaaleita tapahtuu kaikilla sektoreilla, pankei, pankkisektorilla, Volkswagen-skandaali, veroskandaalit, terveydenhuollon skandaalit. Ja jos mitään ei tehdä, niin mikään ei myöskään muutu. Eli meidän työmme on aivan yhtä tärkeää kuin se oli silloin, kun perustimme yhdistyksemme 25 vuotta sitten. Oikeudellinen ympäristö on sellainen, että nyt kiinnitään paljon enemmän huomiota väärinkäytösten paljastajiin esimerkiksi sen takia, että internet-aikakaudella välineet paljastuksiin ovat paljon tehokkaammat. Myös markkinat ovat maailmanlaajuisia ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että väärinkäytöksiä paljastetaan rajat ylittävästi. Me tarvitsemme henkilöitä, joilla on mahdollisuus, vaikka ihmisillä pitää olla mahdollisuus haastaa tällainen ää, tällainen valta-aseman väärinkäyttö. Sitten valtavat tietovuodot on tietysti tärkeä asia. Tämä on julkiseen tietoisuuteen liittyvä asia. Oikeastaan tästä ei ole tarpeeksi säännetty, säädetty lainsäädäntöä yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä myöskään patusta täytäntöön. Eli valiokuntahan kysyikin yhden kysymyksestään koskien yleisön tietoisuutta. Vain 26 prosenttia yhdistyneen kuningaskunnan työntekijöistä tietää, että heitä suojaavaa lainsäädäntöä on olemassa väärinkäytöksen paljastukseen liittyen. Tämä on tärkeä viesti, joka täytyy viedä eteenpäin. Tiedämme, että tyypillinen väärinkäytösten paljastaja ei ole sellainen henkilö, josta luetaan mediassa, vaan hän on sellainen, joka yrittää kerran tai kaksi paljastaa rikkomuksen ja sitten hän jättää asian sikseen. Sen takia tarvitsemme tällaisia apupuhelinlinjoja, jotta ihmiset pystyisivät hyödyntämään väärinkäytösten paljastusmahdollisuuksia ja estämään katastrofeja. On huolestuttavaa, että yleensä vasta kolmannella kerralla, kun henkilö yrittää puhua asiasta kanssamme, jotakin tapahtuu. Eli yritykset ja organisaatiot eivät kuuntele ihmisiä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi rahoituspuolella ja terveyssektorilla on ponnisteltu sellaisten mekanismien käynnistämiseksi, jotka, joilla pyritään tämä kuilu kuromaan umpeen, jotta henkilö pystyisi ensin paljastamaan väärinkäytökset ja sitten saamaan myös kompensaatioita, korvauksia. Erityisesti tärkeää on, että ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä, joka, tai ei, Eli ei ole olemassa lainsäädäntöä, joka vaatisi yrityksiä tai organisaatioita tekemään mitään siinä tilanteessa, kun väärinkäytökset paljastuvat tai joku niitä paljastaa. Tässä on valtava lainsäädännöllinen aukko myös. Sitten kun yritetään määrittää äh, whistleblower-termi, niin kyseessä keskeisessä tai keskeinen asema on siltä kyseessä on yleisen edun nimissä tapahtuva teko, ilmianto ja todistustaakan pitäisi olla aina työnantajalla. Mutta neuvonanto on äärimmäisen tärkeää. Ihmiset eivät herää jonakin aamuna vain päättä ja päätä, että nytpä minä ryhdyn paljastajaksi, väärinkäytösten paljastajaksi, vaan he tarvitsevat siihen tukea ja meidän täytyy sitä heille antaa. Uh, Kiitokset johtaa näiden kysymysten hoitamista yhdessä kuningaskunnassa? Noin 2000 tapausta vuodessa. Hienoa. Ja seuraava puheenvuoron saa professori Beron. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, merci beaucoup de, de votre invitation. Paljon kiitoksia ja kiitokset kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Hienoa, että paneudutte tähän aiheeseen. Minä yritän tarkastella asiaa juridiselta kantilta, eli väärinkäytösten paljastajien suojelu EU-ssa. Saan muistuttaa teitä siitä, että väärinkäytösten paljastaja terminologisesti on kehittymässä eri jäsenvaltioissa, mutta varmaan myöskin EU-tasolla. Eli väärinkäytösten paljastaja, demokraattinen toimija rinnastetaan toisiinsa – jotka esittävät vastalauseita väärinkäytöksistä. Eli kyse on ikään kuin eettisestä ilmiantajasta. Eli kansalliset lähestymistavat poikkeavat maasta toiseen ja se aiheuttaa tietenkin ongelmia terminologisesti ja suojan tasoonkin liittyen. EU-ssa lähestymistapa suojelun osalta on alakohtaisesti pirstaloitunut. Horisontaalinen lähestymistapa olisi hyvä siinä mielessä, että ilmiantajia suojellaan unionin tasolla ja suojelun tasoon liittyvät puutteet saataisiin kitkettyä. Toinen seikka, joka liittyy suojeluun, on seuraava. suojelun tason pitäisi olla ennalta määrätty tuomioistuimen päätöksellä. Jos nyt puhutaan horisontaalisesta suojelun tasosta, niin mitä sen toteutuminen edellyttää? Mehän tiedämme, että tässä voitaisiin käyttää ilmaisun vapauteen liittyvää, liittyviä määräyksiä, mutta sekään ei ole ihan ongelmaton ratkaisumalli. Siksipä uskonkin, että horisontaalinen lähestymistapa voisi toteutua seutsopimuksen 114 artiklan pohjalta. Siitä olisi hyötyä myöskin siinä mielessä, että päätökset vaatisivat neuvostossa vain ainoastaan enemmistön. Ja se taas antaisi mahdollisuuden päästä kansallisista eroavaisuuksista eroon. Eli 114 artiklan pohjalta voitaisiin todeta, että sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi tarvitaan unionissa yhtenäistä paljastajien suojelua. Eli EUlla olisi mahdollisuus toimia, vaikka sillä ei olisikaan aiheeseen liittyvää yksinomaista toimivaltaa. 352 artikla ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä siinähän viitataan unionin toimivaltaan, mutta tämä voitaisiin linkittää mainittuun 114 artiklaan. Eli näin toimintakenttää voitaisiin laajentaa kattava myöskin väärinkäytösten paljastajien suojelu EU-tasolla. Tämä voisi olla mielenkiintoinen lähestymistapa, sillä näin voitaisiin soveltaa laajaa terminologiaa väärinkäytösten paljastajista puhuttaessa. Euroopan neuvoston suosituksia voitaisiin soveltaa. Siellähän viitataan muun muassa luottamuksellisuuteen ja julkisen sektorin velvoitteeseen ryhtyä toimenpiteisiin ilmoitusten jättämisen jälkeen. Ja lisäksi pitäisi raportoida jatkotoimenpiteistä. Yhtä lailla voitaisiin pyrkiä saamaan aikaan sellainen järjestelmä, joka estää kostotoimenpiteiden toteutumisen. Eli näiden kahden artiklan linkittäminen toisiinsa antaisi mahdollisuuden että väärinkäytöksen paljastajia suojellaan, mutta se edellyttää tai antaisi myöskin mahdollisuuden, että yritykset voisivat hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti. yritysten tietojen luottamuksellisuuteen liittyvän direktiivin asianomaista kohtaa voitaisiin myöskin tässä yhteydessä soveltaa. Kun puhutaan suojelun tasosta, niin tässä voidaan tietenkin katsoa myöskin Yhdysvaltojen suuntaan. Yhdysvaltain lainsäädännössä on mainittu myöskin monikansallisten yritysten rooli. Euroopan unionin ratkaisumalli saattaa olla ongelmallinen, koska tässä on huomioitava myöskin toissijaisuusperiaate. Toissijaisuusperiaatehan on keskeinen silloin, kun uutta unionin lainsäädäntöä muovataan. Mutta meidän tietenkin täytyy katsoa aina, miten se nivoutuisi yhteen kansallisten määräysten kanssa – ja varsinkin jos yritetään saada aikaiseksi globaali lähestymistapa, mutta eurooppalainen lähestymistapa tarkoittaisi sitä, että meillä olisi ikään kuin vahva perusta suojelun tason takaamiseksi, mutta tietenkin jäsenvaltiolla on mahdollisuus mennä vielä pidemmällekin. Ja mitä tulee sitten paljastajien, paljastajille maksettavien korvausten maksamiseen tarkoitettua rahastoa. Sellaistakin on väläytelty ajatuksena. Jos sellainen rahasto olisi olemassa, niin unionin pitäisi myöskin ilmoittaa, että missä määrin väärinkäytösten paljastajia suojellaan missäkin jäsenvaltiossa, mutta en tiedä, ovatko jäsenvaltiot valmiita tällaiseen suostumaan. Muitakaan vaihtoehtoja ei pitäisi vähätellä, eli tämä normatiivinen lähestymistapa. Toki voitaisiin ottaa käyttöön eurooppalaisia suuntaviivoja, jotta yrityksillä olisi oma vastuu ja demokraattinen legitiimiys myöskin toteutuisi. Tämä olisi toimin, unionin toiminnan kannalta erittäin keskeinen seikka. Kiitoksia. And, uh, last but... Kiitoksia. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä puheenvuoronsa Rosita Hikki oikeusasiamiehen toimiston eh, strategisen tutkinnan päällikkö. Ja hän kertoo meille hieman tilanteesta EUn toimielinissä Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja arvon jäsenet. Kiitos eh, kutsusta tulla puhumaan tänne hieman siitä, mitä tietä oikeusasiamiehen toimistossa on tämän aiheen tiimalta tehty. Hieman mandaatista ensinnäkin. Oikeusasiamiehen hän parlamentti valitsee 2013 nykyinen oikeusasiamies äh, valittiin. Käymme läpi ähm, eri toimistojen, virastojen ja toimielinten ähm, väärinkäytöksen joko äh, äh, oma-aloitetutkinnan pohjalta ja tutkintatiimimme toimeen ja käy läpi tarvittavat asiakirjat ja myöskin on yhteydessä virkamiehiin todistuksia varten tarvittaessa. Ja myöskin käymme läpi asiakirjoja sääntömääräisesti ja meillä on hyvää yhteistyötä toimielinten kanssa, kun tarkastuksia teemme ja tämän tyyppistä työtä toteutamme. 90 prosenttia tutkinnastamme pohjautuu valituksiin ja myöskin Euroopan parlamentin jäsenet voivat valituksia esittää oikeusasiamiehelle, jos esimerkiksi toivovat pääsyä asiakirjoihin. Ja 85-90 prosenttia sitten eh, näistä suosituksista huomioidaan. Eli tässä hieman siitä, miten toimimme. Sitten tämänpäiväinen keskustelu. Niin kuin puheenjohtaja totesi, kerron hieman strategisesta tutkinnasta ja kerron myöskin omista kokemuksistamme hallintoyksikkönä, kun olemme tätä asiaa tarkastelleet ja sääntöjä siihen liittyen laatineet. Ja kerron myös siitä, miten olemme käsitelleet valituksia liittyen näihin paljastuksiin ja minkä tyyppisiä asioita yleensä esitetään oikeusasiamiehelle käsittelyä varten. Yksi eh, tärkein ensimmäinen strateginen tutkinta liittyy juuri tähän aiheeseen, eli väärinkäytösten paljastuksiin. Ja tämä aihe oli osa tätä toimielinten antikorruptioraporttia ja paljastuksessa törmätään hankaluuksiin siksi, että on vastahankaisuutta eh, kertoa tiedosta ja toisaalta sitten kostotoimia pelätään ja tarvitaan eh, sopivaa kulttuuritoimintaympäristöä eri toimielimiin. Tarvitaan myöskin riittäviä suojelumekanismeja, jotka mahdollistavat sen, että eh, mahdollinen väärinkäytösten paljastaja tuntee voivansa toimia turvallisesti. Toisaalta sitten uudet henkilöstösäännöt, jotka tammikuussa 2014 astuivat voimaan, sisältävät myöskin tärkeitä säännöksiä. 22c esimerkiksi on yksi näistä, on tässä luetteloitu. Eli on saatava tietoa viranomaisille siitä, miten toimia silloin, jos on saanut yhteydenoton kuinka etuja suojataan näiden viran virkamiesten osalta ja kuinka hoidetaan yksityisen suoja ja kuinka käsitellään virkamiesten jättämät valitukset. Ja nämä säännökset ovat erittäin tärkeitä ja omat kokemuksemme ovat sen esittäneet, kun olemme käyneet läpi valituksia. Useimmiten toimistomme saa valituksia yksittäisiltä henkilöiltä, jotka eivät tunne tullensa otetuiksi vakavasti. Esimerkiksi raportteja ei ole käsitelty kunnolla, heitä ei ole välttämättä pidetty ajan tasalla jatkotoimista, eli on vähän palautetta siitä, eh, onko henkilöllä ollut oikeus paljastuksiin alun perin vai ei. Ja niin kuin kävikin tässä totesi, tämä on osoitus siitä, että eh, tässä on ongelmia yhtä lailla myös jäsenmaatasolla esimerkiksi UKssa. Ja myös silloin, jos kostotoimia on kostotoimilla on uhattu, meihin on otettu yhteyttä. Ja uudet säännöt nyt ensinnäkin ovat siksi tärkeitä, että oikeusasiamies katsotaan tärkeää, että hän nimenomaan on johtoroolissa näiden sisäisten sääntöjen laatimisessa. Ja sitten on erittäin tärkeää, että eh, näillä säännöillä myöskin pyritään ennalta ehkäisemään väärinkäytökset. Ja toisaalta on erittäin tärkeää, että korkeampi johto eh, jo varhaisessa vaiheessa kallistaa korvansa ihmisten huolille. Ja on tärkeää, että ihmiset tietävät, kuinka huolet voidaan esiin nostaa. Menettelytapojen tulee olla selkeät ja selvät ja henkilökunnan tulee eh, voida tuntea tulevansa suojelun sovelluksi ongelmatilanteissa. Ja myöskin ulkoiset reitit on selvennettävä, minkälaisia ne ovat. Esimerkiksi petoksen vastainen virasto tulee kyseeseen ja ylipäätään mahdolliset laajemmat paljastukset, miten niiden suhteen menetellään. Sillä henkilöt, jotka käsittelevät näitä asioita, ja tässä puhutaan asiamiehistä, sihteereistä, yksikön päälliköistä ja näin ollen oikeusasiamies katsoo, että on erittäin tärkeää, että joka ikinen työntekijä ymmärtää, mitkä nämä säännöt ovat ja että jokaisella on näihin omistajuus. Siksi eh, henkilöstöryhmän oltiin yhteydessä myöskin eh, tietosuoja valtuutettuun juuri näiden yksityisyyskysymysten vuoksi ja myöskin eh, julkinen kuuleminen järjestettiin, haluttiin saada kommentteja. Käti teidän järjestönne olikin yhteydessä ja näiden pohjalta sitten nämä säännöt laadittiin ja eh, vielä kertaalleen ne käytiin läpi henkilöstöyksikössä, jotta todellakin kaikki meni toivotulla tavalla. En mene nyt tässä yksityiskohtiin. Eh, nettisivultamme nämä säännöt löytyvät, jos haluatte tutustua määritelmät ovat mukana. Menettelysäännöt mainitaan myöskin tärkeät elementit liittyen siihen, kuinka paljastaja suojellaan ja että mitään väärinkäytöksiä ei tapahdu. Ja kaikki nämä eri elementit ovat todellakin näissä säännöissä mukana. Eli ensin oma toimistomme kuntoon ja sitten olemme olleet yhteydessä myöskin muihin toimielimiin ja totesimme, että yhdeksästä toimielimestä eh, vain kahdella oli tällaiset säännöt olemassa eh, tilintarkastustuomioistuimella ja komissiolla. Ja kun eh, tutkinta oikeusasia toimissa päättyi muutkin seitsemän toimielintä ottivat käyttöön nämä säännöt Euroopan parlamentin mukaan lukien. En nyt mene tässä yksi yksityiskohtiin kunkin toimielimen sääntöjen osalta. Toteaisin kuitenkin, että on tärkeää, että tämä päivän keskustelu on järjestetty, koska tämä saattaa olla seuraava askel myös meille. Olemme olleet yhteydessä eri tahoihin, käyneet läpi heidän kokemuksiaan ja sitä, miten täytäntöönpanossa on onnistuttu. Ja on oikein hyvä, että nyt sitten täällä tänään voimme keskustella siitä, miten tästä ehkä eteenpäin. Kiitokset, Rova Hike. Näin on saatu oikein hyvä kattava yleiskuva tilanteesta lähtien liikkeelle yleisestä Avatsin huomiosta sitten ihan näihin yksityiskohtaisiin Ranskan menettelyihin Barun puheenvuorossa ja sitten saimme kuulla myöskin siitä, miten UKssa on toimittu ja nyt sitten myös siitä, miten oikeusasiamiehen toimistossa näihin asioihin on tartuttu. Kiitos kaikille ja nyt sitten eh, lähdemme muihin puheenvuoroihin ja puheenjohtajana eh, jatkaa tässä kollegani. Olepa hyvä. Kiitos paljon. Nyt kun olemme kuulleet asiantuntijoita, niin olisi jäsenten vuoro sanoa sanansa ensimmäisenä. On vuorossa rouva Virginie Rogier, ja hänellä on aikaa eniten viisi minuuttia. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. No, yritän käyttää ajan tarkkaan hyväkseni ja esittää lukuisia kysymyksiä puhujille. Rouva Basille ensinnäkin tämänhetkinen lainsäädännön tila jäsenvaltioissa. Haluaisin kysyä häneltä tästä. Mutta tämän kysymyksen voisin esittää myös Rova Jamesille, koska hänellä on käytännön kokemusta väärinkäytösten paljastajien auttamisesta ja hän mainitsi tämän määritelmäkysymyksen omassa esityksessään. Paras tapa kuvailla tilannetta tällä hetkellä väärinkäytösten paljastuksen alalla on se, että todetaan, että meidän pitäisi kysyä, pitäisikö meidän perustaa määritelmämme tyyppiin, vai, vai äh, pitäisikö keskittyä enemmänkin tähän yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja miksi olisi tärkeää kattaa mahdollisimman monia tilanteita lainsäädännöllä. Ja täytyisi pitää mielessä myös se tavoite, että pitäisi saada aikaiseksi mahdollisimman selkeä määritelmä niin, että voidaan erottaa äh, väärinkäytösten paljastaminen eettisen, eettiseen perustaan liittyen siitä tilanteesta, kun ihmiset paljastavat asioita vuotamalla tietoja. Ja pitäisi olla selvää, että mikä tavoitteena on ja minkä tyyppistä tietoa paljastetaan. Ja sitten kysymys hyvästä uskosta myös, hyvässä uskossa toimimisesta. Haluaisin palautettanne näistä asioista ja itse asiassa muiltakin puhujilta voitaisiin kuulla tästä. Ja jotta voitaisiin määrittää väärinkäytösten paljasta ja eikä pelkästään määrittää, mikä tällainen on, vaan pitäisi pystyä määrittämään, että onko ilmianto tehty hyvässä uskossa, mutta että tätä faktaa ei ole voitu todentaa. Jos joku katsoo, että hän ilmaisee tietonsa hyvässä uskossa, mutta käy ilmi, että ilmianto ei kuitenkaan ollut todellisuuden mukainen, niin meidän pitäisi säätää lakia ja suojaa myös näitä tilanteita varten. Ja sitten Rova Grassille, te puhuitte siitä, että haluaisit antaa suosituksia meille lainsää, lakien säätämiseksi. Minä haluaisin tietää, mitä yritykset todellisuudessa tekevät ja mitä eivät tällä alalla. Ja minkälaisia preskriptiivisiä sääntöjä voitaisiin antaa, jotta asia voitaisiin järjestää yrityksessä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämähän voitaisiin nähdä myös yrityksessä mahdollisuutena. Nimittäin jos joku haluaa tehdä paljastuksia väärinkäytöksistä, niin kuinka yritykset voisivat käyttää sitä hyväkseen parantaakseen tilannetta sisäisesti yrityksessä? Enkä tiedä, pitäisikö tämä rajoittaa tiukasti koskemaan vain tilanteita, jotka laki kattaa, koska Muutenhan ei käytäisi edes veron kiertoa koskevia keskusteluja, joita on käyty viime vuonna. Jos olisimme ajatelleet, että voidaan keskustella vain sellaisista asioista, jotka laki on määrännyt tai määritellyt laittomiksi. Mikä olisi siis paras tapa lähteä etsimään ratkaisuja lainsäädännöllisesti tähän tilanteeseen? Minkälainen lähestymistapa olisi paras. On totta, että sisämarkkina lähestymistapa on joustavampi, mutta ei välttämättä riittävän vahva, jotta voisimme perustella sillä asioita. Ja entäs sitten toimivaltakysymys? implisiittinen toimivaltakysymys. Ehkä se on poliittisesti arkaluontoisempi tie, mutta katsotteko, että se voisi olla yksi mahdollisuus? Koska kaikkia mahdollisuuksia mielestäni pitäisi tutkia. Ja sitten vielä oikeusasiamiehen toimistolle kysymys. Jos edistymme Euroopan tasoisessa lainsäädännön antamisessa, annamme ehdotuksia lainsäädännöksi, niin tänä päivänä hän oikeusasiamiehen toimiston mandaatti on rajoitettu koskemaan vain toimielimiä. Mutta jos nyt tarkastellaan väärinkäytösten paljastumista, paljastuksia, niin ovatko nämä sellaisia asioita, joita voitaisiin ehkä sisällyttää oikeusasiamiehen toimiston toimivaltaan myös laajemmalti kuin pelkästään koskien instituutioita. Nämä olivat kaikki kysymyksiä. Toivottavasti pitäydyin aikaani. I was informed that the five minutes... Kiitoksia. Ymmärsin tämän nyt hiukan väärin tämän aikataulutuksen, mutta eipä siinä mitään. Kuunnellaanpas yhteisesittelijöiden vastaukset ja asiantuntijoiden vastaukset ja sitten lähdetään kuuntelemaan muita kysymyksiä. Seuraavana kollega Kofot, ehkä voitte huomioida tämän äh, aikataulutuksen liittyvän ongelman. Oikein paljon kiitoksia. Kyllähän me Panaan valiokunnassa olemme tottuneet tällaiseen työskentelyyn. Ihan lyhyesti vain kysyisin, jotta vastauksellekin aikaa riittää. Alkuun toteaisin, että me olemme täällä sen takia, että ilmiantajat ovat kertoneet väärinkäytöksistä ja rikkomuksista, joten tämähän on yksi tärkeimmistä asioista, kun ylipäätään väärinkäytöksien paljastajista ilmoitetaan. Tällä hetkellä tämä on melkoinen sotku Euroopassa, jos ajatellaan suojelun liittyviä standardeja kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Joten toimintaa kaivataan. Ensinnäkin kysyisin seuraavaa. Olisiko teillä esimerkkejä sen suhteen, että mistä löytyvät parhaat käytänteet? Viittasit jo joihinkin maihin – mutta onko esimerkkiä huonoimmin suoriutuneista toimijoista? Varsinkin yritysmaailman esimerkit kiinnostaisivat. Jos katsotaan LuxLeak-tapausta, niin journalisti ja työntekijä joutuivat käräjille, mutta yritys kärsi vain pieniä vahinkoja. Joten yritysmaailmaan, jos voisit vastauksessanne keskittyä. Ja lopuksi vielä toteaisin, että kollega Peron huomio tästä oikeudellisesta perustasta EUn horisontaaliselle lähestymistavalle. Voisitteko kertoa enemmän, että voitaisiinko saada eurooppalainen kehys aikaiseksi Euroopan, eurooppalaisen suojelutason aikaansaamiseksi? Ja voitaisiinko tehdä eurooppalaisella tasolla jotain, jotta kansallisella tasolla ilmiantajien suojelun tasoa jouduttaisiin nostamaan. Kiitoksia. Well, and now, uh, Mr. Kiitokset ja sitten um, Peter Jesek. Kiitos, hyvää huomenta kaikille. Nämä Panama-paperipaljastukset, kun pidetään mielessä, miten tämä tapahtui, niin mm, tärkeä seikka liittyy tietysti ilmoittajan anonymiteettiin mutta muukaan tämä kommentti vielä vieraillemme. Basi, ja eh, mahdolliset korvaukset, eh, jonkinlainen psykologinen tai taloudellinen tuki ja toisaalta sitten erot jäsenmaiden välillä. Kysyn Roa Jamesilta, tietävätkö ihmiset, eh, miten tietoja voi paljastaa ja miten näitä ilmoituksia, niiden tekemistä voitaisiin helpottaa. Ja sitten Roa Bero, eh, mikä on yhteys eh, paljastajien ja sitten eh, työnantajien välillä. Ja Roa Hiki, toimielimethän ovat nyt päivittäneet sisäisiä sääntöjään, niin kysyisin, miten niitä on käytännössä täytäntöön pantu. Ja Roa Gras pysyikin jo näistä sisäisistä mekanismeista, eli hänelle minulla ei ole kysymystä. Kiitos. Ja nyt sitten sitten annetaan eh, asiantuntijoille mahdollisuus siis vastata näihin kysymyksiin ihan missä tahansa haluamassanne järjestyksessä. Ehkäpä Rova James voi aloittaa, olkaa hyvä. Um, thank you, Um, you, you... Kiitoksia paljon. Otit esille tärkeitä kysymyksiä määritelmiin liittyen ja henkilöstösääntöön liittyen. Nämä asiat ovat ilman muuta olleet käsittelyssä yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä. Kun katsotaan yleistä etua ja väärinkäytöksen määritelmää, niin on olemassa erilaisia kategorioita lainsäädännössä ja monet niistä Irlannin lainsäädännössä ja yhdistyneessä kuningaskunnassa soveltavat tätä lainsäädäntöä. Eli kyseessä on rikosoikeudellinen rikollinen teko, jonka, joka vaarantaa henkilön ympäristön turvallisuuden tai oikeuden toteutumisen. Eli Nämä ovat sellaisia asioita, jotka henkilöt ottavat hyvin vakavasti. Ne ovat vakavia väärinkäytöksiä, niistä ei tehdä helposti ilmoituksia ja täytyy määrittää jotenkin, mikä on yleinen etu. No tämä ei ole toiminut yhdistyneessä kuningaskunnassa ja maa, lakia on muutettu, koska määritelmä oli niin laaja, että mikä tahansa työ riita joutui helposti oikeudellisen muutoksen haun taikka, taikka valituksen kohteeksi. Ja tätä käytettiin aseena kaikissa työriidoissa. Eli hallitus määritti tällaisen yleisen edun testin. Ja viime viikolla itse asiassa vetomustuomioistuimessa kuulimme, miten siinä sitten kävi. Yksilön on vaikea ymmärtää tällaista yleisen edun testiä, että mit, mistä siinä on kysymys. Minun todellinen pyyntöni ja vetomukseni teille on, että laatisitte tällaisen valaisevan listan EU-lainsäädännössä, jossa näkyisi tapaustyyppejä ja lain kehityksen kulku. kulku. Silloin esimerkiksi veroalalla eettisistä kysymyksistä väärinkäytösten paljastajat eivät olisi tämän lainsäädännön kattamia, eli täytyy olla laaja lähestymistapa asiaan. Sitten mainitsitte hyvän uskon, hyvässä uskossa toimimisen. Tämä on aiheuttanut valtavia ongelmia yhdistyneessä kuningaskunnassa riitatapauksessa, koska yritykset voivat sanoa, että no kyllä, kyllä, teitte ilmoituksen, paljastuksen, mutta emme ota sitä huomioon, koska et toiminut hyvässä uskossa, koska sinä toimit ihan omista näkökulmistasi ja kohdistasi ja etujesi mukaisesti. Eli tätä käytetään riitatapauksissa aseena ja sen takia tämä on poistettu lainsäädännöstä, mutta ei poistettu ehtona sille, että voi saada korvausta. Jos ei siis toimi, jos voidaan osoittaa, että ei toimi hyvässä uskossa, niin silloin korvauksen määrää voidaan pienentää. Mutta paljastus kuitenkin voidaan tehdä. Ja sitten kostotoimet, jos voidaan odottaa, että henkilö osoittaa, että henkilö on erotettu tehtävästään paljastustoimen seurauksena, kun riita on syntynyt, niin ilman muuta eh, siitä, eh, siitä syntyy riitatapaus. Ja siinä kohtaa ihmiset sitten yleensä sanovat asioita ääneen yrityksissä yleensäkin me ihmiset pyrimme jättämään huomiotta ihmisten tekemät paljastukset. Emme kuuntele ihmisten asioita ja huolia. Eli väärinkäytösten paljastajat on hyvin helppo asettaa huonoon valoon näin luontaisesti. Siinä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Entäpä tämä toinen kysymys? tietoisuuteen liittyen. Niin siitä, että ovatko ihmiset tietoisia, mitä voidaan tehdä väärinkäytösten paljastamisen helpottamiseksi? No kuten sanoin lyhyessä johdannostani olemme yrittäneet kovasti organisaatioita saada tekemään, huolehtimaan paremmin tästä asiasta niin, että he edistäisivät asiaa itse. 2013 suoritimme tutkimuksen yhdessä väärinkäytösten paljastus komission kanssa ja sillä laadittiin, sen seurauksena laadittiin käytännön sääntöjä säännöt. Jos katsotaan tätä työpaikan asiana, niin silloin myöskin organisaatiolla itsellään on oma etu kyseessä toimia asian edistämiseksi. Mutta oikeudellinen suojelu on sellainen asia, josta ei riittävästi julkista tietoisuutta ole olemassa ja sitä täytyy edistää. Thank you very much to the rapporteur and the co-rapporteurs for your questions. Kiitos kysymyksistä. No, yritän vastata, vaikka tässä aikaa ei ole kovin paljon. Tässä puhuitte jäsenmaiden eroista, ja se on totta. Ja kun halutaan toissijaisuusperiaatetta painottaa Euroopan unionissa, niin sillä pyritään nimenomaan lisäämään oikeusvarmuutta. Ja tähän liittyy myöskin seuraava seikka, mikä on se lähestymistapa, johon EU voisi mennä. Jos sektorikohtaisen lähestymistapaan mentäisiin, niin hajannus vain lisääntyisi eikä parvelisi tarkoitustaan EU- eikä jäsenmaan tasolla, sillä oikeudellista varmuutta halutaan lisätä ja rajat ylittävää suojelua myöskin. Mutta oikeusperusta kysymys, sitä olemme tarkastelleet viimeisen kahden vuoden ajan ja asiasta on kattava raporttikin julkaistu parisen kuukautta sitten. Siinä juuri nämä toimivaltuuskysymyksetkin ovat hyvin esillä. Mutta keskustelu myös tuomioistuimissa on hyvin osoittanut sen, että nämä valtuudet, jotka sopimuksiin on kirjattu, niin ne todellakin niihin on kirjattava. Ja tällä tavalla laajennetaan tätä eh, valtuuksien soveltamisalaa. Ja kun sitten EUn valtuuksia, olemassa olevia sellaisia, tarkastellaan ja eh, eri artiklat esiin nostetaan, esimerkiksi sisämarkkinakysymykset, niin kuin Bernian puheenvuorossa todettiin jo, ja toisaalta sitten se, miten todella työntekijöitä suojellaan. On mietittävä sitä, halutaanko tämä suojeluasia nimenomaan ottaa tarkastelun juuri siellä, missä paljon tapahtuu esimerkiksi yksityisellä sektorilla tällöin neljä artikla soveltuu vai halutaanko kaikkia eh, paljastavia, paljastajia eh, kaikesta riippumatta suojella lain pohjalta ja silloinhan neljä ei riitä, koska se rajoittuu vain yksityiseen sektoriin eikä ole riittävän kattava huomioimaan esimerkiksi julkisen sektorin työntekijöitä. Tästä voidaan vielä keskustella, mutta todellakin oikeudellisia ohjeita on olemassa ja niistä hyvin käyvät esiin nämä valtuuskysymykset ja eri oikeusperustojen hyöty- ja haittapuolet. Sitten nämä parhaat käytänteet. No, naming and shaming on vähän ikävä tapa lähestyä asioita, mutta ehkä yleisesti kuitenkin voidaan todeta, että niin kuin alustuksessani totesin, tässä ei ole kyse siitä, etteikö olisi tehty oikeanlaisia linjauksia, mutta niin kuin Kathy käytännön kannalta e, asia selvittäessään totesi, on katsottava, miten näitä lakeja sitten käytännössä toteutetaan ja täytäntöön pannaan. Kun EU-sta puhutaan, niin ehkä kannattaisi kiinnittää huomiota pelkästään siihen, e, mitä oikeudellisella tasolla tehdään jäsenmaissa, vaan miten käytännössä kannattaa menetellä. Joissain maissa ei esimerkiksi ole selkeitä sääntöjä, kuten esimerkiksi Tanskassa, mutta on olemassa kuitenkin tietyt menettelyt olemassa, vaikkakaan ei voida todeta, että siellä lakeihin on kirjattu selkeät suojelumääräykset. Ja sitten erityyppiset mahdolliset korvaukset Tällaista kompensaatiota ei välttämättä aina tarjota. Tässä on selkeitä eroja eh, oikeudellisissa käytänteissä ja ne jäsenmaat, jotka vain osittaista suojelua tarjoavat silloin, jos eh, yksityistä rikosoikeudellinen puitteisto tulee käyttöön, niin silloin on mahdollista, että erityyppiset vastuuvelvoitteet tulevat kuvaan mukaan, mutta ne eivät siis erikseen puhu ja kiinnitä huomiota juuri ilmiantajiin mutta kuitenkin, niin kuin tässä huoli huolestunut puhuja totesi, että voisi olla ehkä syytä näitä eh, kompensaatiokysymyksiä hoitaa hieman yksityiskohtaisemmin myös EU-tasolla. Eli kyllä niin tällä tavalla ehkä voisi olla syytä asiaa tarkastella. Kiitokset. Ja sitten professori Bera, olkaa hyvä. Kiitos. Minä yritän esittää kantani ihan lyhyesti näihin hankaliin kysymyksiin. Ensinnäkin oikeusperustasta. Ja sitten tämä teoria implisiittisestä vastuusta. No olen hiukan varauksellinen tähän viimeisimpään liittyen. Jonkunlainen perusvastuuhan pitää olla ennalta määriteltynä. Ja tällainen globaali lähestymistapa on vaikea toteuttaa, kun se ei ole helppoa edes alakohtaisestikaan, sillä riskinä on se, että sovelletaan direktiiviä, jossa viitataan ilmaisun vapauteen ja silloin unionin toimivalta on aika lailla vähäinen. Tietenkin perusoikeuskirjastakin löytyy maininta ilmaisun vapaudesta. Eli tästäpä syystä käsittelin enemmänkin joustavuutta, soveltamisalan laajentamista ja yrittää toimia unionin toimivaltuuksen rajoissa. Tässä voitaisiin katsoa myöskin Euroopan neuvostossa jäsenvaltioiden kantaa. Siellähän ollaan aika lailla pidättyväisiä. Mitä taas tulee todistustaakkaan, Tässä yritetään siis suojella ilmiantajan oikeuksia. Todistustaakka on yrityksellä. Muuten, jos vastuu olisi paljastajalla, niin sitten menisi kyllä jo hankalaksi. Kollega James totesi, että ehkäpä käänteistä todistustaakkaa voitaisiin harkita säännöksen, mikäli joku toimii niin sanotusti pahat mielessään. Eli Minkälaisia velvoitteita jäsenvaltioille pitäisi langettaa direktiivin kautta? Ilmiantajia pitäisi suojella ja heille pitäisi tarjota myöskin riittäviä oikeuksia. Tästä on keskusteltu myöskin jo Euroopan neuvostossa. Sitten menettelyjen hierarki, miten väärinkäytöksistä tulisi ilmoittaa. Tässä pitäisi huomioida ihmisoikeustuomioistuimen muotoilemia standardeja. Tämä näkyy myöskin aiheesta käytyjä keskusteluja. Ja olisi hyvä, että kansalaistenkin tietoisuus aiheesta paranisi. Kiitoksia. Uh, would, uh, would Mrs. Uh, Rosita... Uh, Haluaisiko Roa Hiki vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kyllä, kiitoksia. Kaksi kysymystä jäivät mieleeni koskien oikeusasiamiehen mandaattia ja sitten eh, sitä, että seurataanko EU-instituutioiden toimintaa ja asianmukaisuutta. Perustamissopimushan on jo aika laaja ja oikeusasiamies tietysti mielellään miettii aina mandaattinsa laajentamista, ottaa sen huomioon, jos riittävät resurssit on olemassa. Tällä hetkellä meillä on aivan vastakkainen tilanne, koska itse asiassa tällä viikolla Viron puheenjohtajavaltio on halunnut rajoittaa valtuuksiamme koskien liittyen eurooppalaisen syyttäjän syyttäjän virastoa, mutta mandaatin laajentaminen tietysti aina miellyttäisi meitä. Mutta en tiedä, onko tällä alalla välttämätöntä näin toimia. Meillähän on jo olemassa mahdollisuus toimia sellaisten väärinkäytösten paljastajien suhteen, jotka kokevat, että heitä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon omassa organisaatiossa tai jos heitä kohtaan on käynnistetty kostotoimia. Tämänkaltaisia kanteluita, valituksia me saamme, mutta niitä ei tule hirveän paljon. Tämä voi liittyä siihen, mitä minulta kysyttiin tuossa aikaisemmin, eli että toimivatko asiat oikein hyvin EUn toimielimissä, eli väärinkäytöksiin paljastaja ja kohdellaan hyvin eikä heidän tarvitse ottaa yhteyttä oikeusasiamiehen toimistoon, taikka sitten ihmiset eivät tiedä tästä mahdollisuudesta. Eri selityksiä on olemassa. No sitten valitusten käsittely, henkilöstö, säännön 22 artiklassa meidät mainitaan nimenomaan sinä elimenä, johon ottaa yhteyttä sen jälkeen, kun he ovat käyneet sisäisen tien läpi ja ottaneet yhteyttä Olafiin ja 60 päivää on kulunut eikä mitään ole tapahtunut. Mutta me emme saa kovinkaan paljon kanteluita väärinkäytösten paljastajilta sen takia ehkä, että asiat ovat oikein hyvin täällä instituutioissa. Tietenkin parlamentin puhemies on maininnut tämän samaisen artiklan, kuten myös tilintarkastustuomioistuin. Joten en ole varma, että tarvitsisimme sillä alalla lisää toimivaltuuksia. Kolmas asia, jonka jätin mainitsematta, ovat nimettömät kantelut. Itse asiassa oikeusasiamies sai nimettömän kantelun pari-kolme vuotta sitten aikaisemmasta komissaarista. Ja siinä todettiin, että hänen toimintansa oli ristiriidassa komissaarien käytännesääntöjen kanssa. Ja koska emme tiennyt valittajan nimeä, niin silloin oikeusasiain toimisto suoritti oma-aloitetutkinnan aiheesta ja antoi lukuisia suosituksia komissiolle. Eli tämä on kolmannen tyyppinen ää, tilanne, joka kuuluu väärinkäytösten paljastusskenaarioon. Eli on hyvä pitää mielessä koko toimialan kokonaiskuva ennen kuin lähdetään laajentamaan tai muuttamaan meidän mandaattiamme. Kiitos. Alors pour répondre aux questions posées sur euh, l'application pratique dans Käytännön soveltaminen yrityksissä. Tärkeää olisi saada aikaan eh, selkeä puitteisto, ja Ranskassa näin on tehtykin, ja se on ollut käytössä jo jonkin aikaa. Kuitenkin on tärkeää, että yrityksillä on riittävät ähm, keinot kuitenkin myös tiettyyn joustavuuteen näiden sääntöjen käytännön soveltamisessa, sillä yritykset ovat erilaisia, eri kokoisia, toimivat eri sektoreilla ja nämä vaikuttavat siihen, miten eh, yrityksen tulee voida toimia ja miten nämä viestintäketjut on parhaalla mahdollisella tavalla syytä hoitaa. Esimerkiksi käännöskysymykset saattavat joskus tulla kuvan mukaan yrityksessä. On erittäin tärkeää, että eh, asiat ja esitykset saadaan hoidettua ja myös käännöskysymykset hoidetaan. Ja toisaalta sitten henkilötietoja käsiteltäessä on ymmärrettävä, että tällöin tulee noudattaa tietosuojamääräyksiä ja niissä saattaa olla myöskin maakohtaisia eroja toisaalta eh, luottamuksellisuuskysymykset, ne on hoidettava kunnolla ja niihin liittyviä sääntöjä tarvitaan myöskin. Raportointijärjestelyt, yritys tarvitsee sellaisia, mutta on katsottava kuitenkin, miten asetuksissa ja määräyksissä hoidetaan eri yksityiskohdat, esimerkiksi luottamuksellisuuteen liittyvät seikat. Mutta tärkeää on kuitenkin mahdollistaa viralliset kanavat ja toisaalta myöskin pitää huoli siitä, että jonkinlainen aikataulu on olemassa sen suhteen, missä aikataulussa on reagoitava. Ja yrityksen kaikista säännöistä huolimatta tulee voida mukauttaa menettelyä. Tiettyä joustavuutta tarvitaan. Ja on erittäin tärkeää, että viestintäkanavat ovat hyvät yrityksen sisällä, jotta työntekijät tietävät, että tällaiset kanavat ovat olemassa ja työntekijöiden tulee tietää, miten he voivat toimia ja minkä tyyppisessä aikataulussa sitten yritys reagoi ja omissa sisäisissä menettelyissään yrityksen on pidettävä huoli siitä, että työntekijät tietävät, missä mennään. Ja vielä yksi huomio loppuun. Meidän mielestämme ei ole hyvä, jos yrityksen korkeammalle johtotasolle nämä raportit esitetään, koska tästä saattaa syntyä tietynlaisia eturistiriitatilanteita. tilanteita Esimerkiksi Ranskassa saattaa olla yrityksen sisällä henkilöitä, joiden kautta nämä käsittelyt kulkevat. Kiitokset. Meillä on tässä seitsemän nimeä puhujan listalla. Ja ehdottaisin, että kuullaan nyt nämä kysymykset ja sitten asiantuntijat voivat vastata ja toivottavasti tämä kaikki voidaan hoitaa olemassa olevan ajan puitteissa. Ensimmäinen puheenvuoro Pascual Grandisille, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiiton, kiitos paljon vieraille, puhujille. Minun mielestäni tämä oli aivan erinomainen ajatus, että järjestettiin tämän kokous yhteisesti pana- ja jurivaliokuntien toimesta, koska tämä, mikä meillä on nyt käsitteillä, tämä aihe, on aihe, jolla on valtava merkitys lainsäädäntöön ja kun me vapaaehtoisesti ryhdymme puuttumaan aiheeseen, varmistamme, että pystymme myöskin sääntelemään sitä paremmin. Olen kuunnellut huolellisesti mielenkiintoisia puheenvuoroja, mutta yksi asia kaikella, kaikella kunnioituksella on minusta erheellinen. Se, että todistustaakka määritetään tietylle taholle, on asia, joka asettaa yksityisyrityksen puolustuskyvyttömään asemaan. Minun mielestäni tämä on kauhistuttava ajatus, että yritys olisi aina vastuussa todistustaakan kantamisesta. Eli kyseessä on todistustaakan kääntämistapaus tällaisena yleisluontoisena sääntönä minun mielestäni tämä yleissääntönä on väärin. Puheenjohtaja, minä uskon, että demokratia on yleiseen etuun liittyvä julkinen asia ja panavaliokunta tekee erinomaista työtä sen suhteen ja menee pidemmälle kuin mikä oli sen alkuperäinen motivaatio. Se käsittelee toimintaa ja käyttäytymistä, jonka pitäisi olla eettistä ja juridista ja joka tulee hyödyttämään, hyödyntä, hyödyttämään julkisen sektorin käytänteitä ja toimintaa. Minä en usko, että millään tiedotusvälineellä on sellaista legitimiteettiä, joka voitaisiin ajatella olevan sellainen, että sille kuuluisi esimerkiksi todistusta automaattisesti. Rikosoikeus osoittaa myös sen, että todistustaakka ei voi olla asetettu koskaan vain yhdelle tasolle automaattisesti. Ja sitten mitä tulee väärinkäytösten paljastajan mm, määritelmän eri jäsenvaltioiden tilanteita on käyty tässä läpi ja monet jäsenvaltiot ovat hyvin tiukasti puuttuneetkin aiheeseen, kuinka hyvin tätä termiä voidaan määritellä termi täytyy kuitenkin, termiä täytyy kuitenkin kehittää eteenpäin huolellisesti ja varovaisesti niin, ettei synny sellaisia tilanteita, että eh, henkilöitä jätetään rankaisematta väärinkäytöksistä. Ei pidä olla sellaista tilannetta tuloksena, että totuuden esiintulo vaarantuisi. Tämä väärinkäytösten paljastus käytänne on ollut myös sellainen, että sitä on voitu käyttää epäasianmukaisesti hyväksi. Olen siis ilman muuta sen kannalla, että väärinkäytöksen paljastaja, paljastajaa täytyy suojella, mutta sen täytyy tapahtua yleisen edun nimissä ja koko yhteisen yhteiskunnan edun nimissä. Kiitos. Thanks uh, for all uh, the presentation. Edustaja Köster. Oikein paljon kiitoksia näistä alustuksista. Valitettavasti en voinut olla heti alusta alkaen mukana, koska minulla oli toisessa valiokunnassa tärkeä äänestys. Mutta sen verran voin sanoa, että SDlle tärkeänä tietona on se, että me tarvitsemme ilmiantajia, jotta laittomia toimia, rikkomuksia ja väärinkäytöksiä voidaan paljastaa. Ja tästäpä syystä meidän on suojeltava paljastajia myöskin taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta ja veronkiertoa vastaan. Eli heitä tarvitaan ja näin voidaan varmistaa, että vahvat yritykset ja hallitukset joutuvat toimistaan edesvastuuseen. Joten nyt jos koskaan ilmeantajia täytyy myöskin suojella Euroopan unionin tasolla. Euroopan union, unionissa parlamentti on komissiota painostanut kovasti, mutta minkälaista lainsäädäntöehdotusta ei ole vielä tullut pöydälle. Mikäli paljastajat joutuvat käräjille ja yritykset voivat ilman sen kummempia sanktioita kiertää veroa, niin silloinhan järjestelmässä jokin mättää Euroopan unionin tasolla. Joten kysyisinkin ensimmäiseksi seuraavaa. Voitaisiinko paljastajia suojella unionin tasolla perustamissopimusten nojalla? Jotain tähän liittyen on jo sanottu, mutta olisiko teillä ehkä vielä enemmän kerrottavana? Toisaalta taas me tietenkin haluamme suojella väärinkäytösten paljastajia, mutta me emme halua luoda mitään pelon ilmapiiriä yrityksessä, jossa työnantaja ja tekijät olisivat nokat vastakkain. Eli miten voitaisiin tällaisiin tilanteisiin puuttua? Ja sitten kolmanneksi vielä kysyisin, että olemme törmänneet sellaisiin tilanteisiin, joissa sveitsiläisen pankin työntekijät ovat myyneet verotukseen liittyviä tietoja saksalaisille viranomaisille. Yhtäältä tämä henkilö toimi niin sanotusti oma lehmä ajassa, sillä hän sai tästä rahaa, mutta yhtä lailla tästä oli myöskin julkista hyötyä. Voidaanko tällaista henkilöä pitää väärinkäytösten paljastajana ja pitäisikö tällaisia henkilöitä myöskin juridisesti suojella? Kiitoksia. Ja kiitoksia seuraavan edustaja Ruohonen Lerner. Puheenjohtaja ja kiitos kaikille asiantuntijoille erittäin kiinnostavista puheenvuoroista. On hienoa, että tietovuotajien oikeusturvaa halutaan ja kyetään parantamaan Euroopan unionissa. Jäin kuitenkin miettimään, olisiko EUlla mitään työkaluja parantaa myös unionin ulkopuolella tapahtuvien tietovuotajien suojelua. Ajatellaan esimerkiksi Panaman paperien tyyppistä tilannetta. Mitä voisikaan tapahtua, jos tietovuotajan henkilöllisyys paljastuisi ja hän joutuisi oikeustoimien kohteeksi Panamalla? Olisiko mitään mahdollisuuksia käyttää EUn työkaluja tämän tyyppisiin tilanteisiin varautumiseen? Ja voisiko tällaisia työkaluja kehittää? Viime vuosikymmeninä erilaisten yritysvastuulinjausten merkitys kansainvälisessä liiketoiminnassa on kasvanut. Esimerkiksi YKlla on omat yritysvastuuperiaatteensa ja OECDllä monikansallisten yritysten käytännesäännöt. Näettekö tällaisten ohjeistusten kehittämisessä potentiaalia ja myös laajempaan pilliinpuhaltajien parempaan suojeluun? Kiitos. Thank you very much. Kiitos seuraavana, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia aivan ensimmäiseksi. Haluaisin kiittää kaikkia teitä. Puhujia on todella innoittava kuulla, mitä olette sanoneet. Olemme täällä sen takia, että maailmanlaajuisessa maailmassa ja teknologisessa maailman laajuisessa vallankumouksessa suurimmat rikokset ovat kansainvälisiä. Ja me parlamentin jäseninä mietimme, että miten voimme tukea ja suojata niitä väärinkäytösten paljastajia, joilla, jotka toimivat yleisen edun nimissä. Ja Rova Hiki puhui meille siitä, että paljastajien täytyy tietää, kuinka paljastukset tehdä, milloin ja mihin. Oikeusperusta, perustasta Rova Peru kertoi, että artiklat 114 ja 352 ovat vähän liian kapeat koska kyseessä on asia, jonka pitäisi kattaa myöskin rehellisyyden kulttuuri, eli ilmaisun vapaus, ei toteudu. Myöskin oikeusasiamies ja oikeusasiamiesten verkoston toimivaltuudet ovat liian kapeat, joten esittäisin kysymyksen. Ensinnäkin, mihin meidän pitäisi perustaa oikeusperustamme, joka tukisi sitä, niitä välttämättömiä tarpeita, joita meillä on. Eli meillä pitäisi olla julkinen ja yksityissektorin kulttuuri, rehellisyyden kulttuuri ja eettisyyden kulttuuri, joka puolustaisi demokratiaa. Ja toisaalta meidän pitäisi tukea väärinkäytösten paljastajan turvallisuutta ja asettaa sille myöskin rajat tietenkin. Voiko Euroopan instituutio nojautua oikeusasiamiehen toimintaan ja toivoisimme, että voisitte antaa meille jonkinlaisia suuntaviittoja siitä, että mihin suuntaan panavaliokuntana ja jurivaliokuntana meidän pitäisi la- lainsäädäntötyötämme tehdä. Kiitokset ja sitten kuesta herra Crespo, olkaa hyvä. No täällähän minä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, paljon kiitoksia, että tulitte tänne asiantuntijat puhumaan meille. Tämä on keskeinen aihe sen takia, että jos väärinkäytös sitten paljastaja ei olisi, emme edes Panama-asiakirjoja tietäisi olevan olemassa, eikä koko panavaliokuntaa, eikä myöskään Lux, Leaks, eikä Tax 1, eikä Tax 2 valiokuntaa. Eli täytyy tuntea, minkälainen rooli väärinkäytösten paljastajilla on. Esimerkiksi Wurtel-skandaali ei olisi paljastunut ilman Wikileaksia, ei olisi tapahtunut ilman äh, Assangea ja niin edespäin. Eli emme tietäisi oikeastaan mitään siitä, mitä Irakin sodassa tapahtui, jos, äh, LuxLeaks, jos tietoja ei olisi vuodettu. Ja me katsomme sen takia, että meillä on tai meillä pitää olla sellaista lainsäädäntöä, joka suojelee sekä väärinkäytösten paljastajia että ihmisoikeuksien puolistajia. Haluaisinkin kysyä kaikilta teiltä asiantuntijoilta lukuisia kysymyksiä. Mitkä olisivat sellaisia asioita, jotka voisivat tukea keskusteluamme, jota meidän tulee jatkossa käydä Panama-valiokunnassa? Ensinnäkin kysyisin teiltä, että minkälaisia kokemuksia, onnistuneita kokemuksia teillä on olemassa väärinkäytösten paljastajien suojelusta Euroopan unionin maissa ja sellaisia, jotka voitaisiin viedä ja panna käytäntöön myöskin muissa EU-maissa. Tämä on tärkeä asia kirjoittaa ihan paperille ylös niin, että se voitaisiin jakaa eteenpäin hyvinä käytänteinä eri maihin. Ja tässä mielessä kysyisin, että minkälaisia mahdollisuuksia olisi toistaa näitä hyviä kokemuksia muissa jäsenvaltioissa. Eli tärkeää ei ole pelkästään tuntea niitä hyviä kokemuksia, vaan myös toistaa niitä, monistaa niitä ikään kuin. Ja kysyisin, että voitaisiinko näitä hyviä käytänteitä toistaa myös Euroopan unionin toimielinten sisällä, eli kuinka voisimme tukea ja suojella Euroopan unionin työntekijöitä tai virkamiehiä, jotka voivat olla sisäisiä mahdollisia väärinkäytösten paljastajia. Koska mitä voisimme tehdä täällä EUn sisällä e, oikeuden, oikeuskäytännön tai lainsäädännön soveltamiseksi, jota voitaisiin soveltaa ei pelkästään EUn sisällä, vaan myöskin jotenkin viedä sen, sen ulkopuolelle. Tähän viitattiin jo Julian Assangein kohdalla. Kuinka te arvioisitte kauppasalaisuusdirektiiviä esimerkiksi, jo, jota kritisoitiin viime vuonna koskien väärinkäytösten paljastajia. Ja tämä tapahtui juuri noin kuukausi sen jälkeen, kun Panama-paperit tulivat julkisuuteen. Ja tähän hän yksi esittelijöistä jo viittasikin avauspuheenvuorossaan. Oikeastaan tässä varmaan olikin jo riittävästi kysymyksiä. Enemmänkin minulla niitä olisi, mutta koska aika ei ole sen enempää kuin mitä meillä on, niin annan puheenvuoron seuraaville. Kato. Thank you. Kotkato. Kiitos. No niin. Siitä, mitä tässä puheenjohtaja alussa totesi, on hienoa, että kaikki asiantuntijanaiset ovat täällä paikalla. Ja Benet hän totesi, että eh, historia tarkoittaa sitä, että että naiset kyllä eh, hoitavat homman ja eh, en tiedä, näinhän Teresa Men johdolla UKssakin nyt mennään, mutta tämä todistustaakka kysymys Ekon valiokunnalle laatimassa mietintöä ja tämä käänteinen todistustaakka-asia on esillä ja se askarruttaa varsin monia. En tiedä, eh, mitä mieltä te tästä olette, sillä ilmi antajanhan tulisi heiltä ei tulisi eh, vaatia sitä, että ovat toimineet Ähm, vilpittömässä mielessä, äh, vaan pikemminkin työnantajan tulisi äh, todistaa, että kyseessä eivät ole tällaiset julkisen edun kannalta tärkeät tiedot. Ja miten tämä asia voidaan sitten hoitaa mahdollisesti EU-lainsäädännössä, minkä tyyppistä lainsäädäntöä ja määritelmiä voitaisiin käyttää, kun puhutaan käännetystä veritaakasta, miten tämä käytännössä toimisi, eli että äh, nykyinen todistustaakka ei hyödytä ilmiöntä, miten tämä käänteinen todistustaakka kysymys mahdollisesti käytännössä hoituisi paremmin. paremmin. Ja tässä esimerkkitapauksessa esimerkiksi ei e, pystytty osoittamaan, että toimittiin e, eh, yleisen mukaisesti, vaikka tässä selvästi oli kyse. Ja sitten ehdotus e, lainsäädännöstä vihreiden osalta ajattelimme, että yksi 53, joka tarkastelee työntekijöiden ja sosiaalisia oikeuksia, että sitä voitaisiin hyödyntää. Ja tämä oikeuksien ja valtuuksien epätasapaino, se on huomioitava myöskin, koska ammattijärjestön rooli on pienentynyt. En tiedä, olisiko mahdollista joko vahvistaa ammattiliittojen osuutta ja merkitystä tässä yhteydessä ja lähteä liikkeelle kyseistä osiosta sopimuksessa, vai niin kuin totesitte, että huomioitaisiin yritysoikeudellisesti nämä ilmiantajiin liittyvät seikat. Ja jos kyseessä on vaikkapa yksi henkilö suuressa yhtiössä, niin miten hän voi saada riittävän tuen tekemälleen työlle? Thomas Mann. Thomas Mann, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und, äh, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Se, että täällä oli vain ainoastaan naisasiantuntijoita, niin se to, sopii meille mainiosti. Kyllä tämä naispoveri on tuttu Saksasta. Niin, me tarvitsemme väärinkäytösten paljastajia esimerkiksi veropetos- tai korruptiotapauksissa tai jos valtioista löytyy väärinkäytöksiä, niin paljastajia tarvitaan. Niin kuin täällä on sanottu, kyse on myöskin demokraattisesta toimijasta. Se on ikään kuin kunnianosoitus tällaisille henkilöille. Nyt täällä on pyydetty kertomaan, että minkälaisia mahdollisuuksia meillä ylipäätään on suojella paljastajia. Minä olen ollut mukana takse ykkösessä ja kakkosessa ja sielläkin pohdittiin juuri rikosoikeudellisten seuraamusten välttäminen. Mielestäni mielenkiintoista on ilmoittaa tämmöinen kert- ilmoitus, että me tarvitsemme monikansallisen ratkaisumallin. Eli artikla 114 olisi hyvä, mutta toinen taas sanoi, että se vain onnistuisi nyky lainsäädännön soveltamisalan laajentamisella. Kyllä me tarvitsemme eurooppalaisen äh, määräyksen, joka voidaan kansallisella tasolla hyväksyä. Mitä te olette tästä mieltä? Ja sitten seuraavanlainen kysymys. Eli kun paljastaja voisi tehdä ilmoituksen todellakin anonyymisti, eli ettei tällaista seurattavuutta löydy. Voidaanko näin turva taata väärinkäytösten paljastajalle. Tämä kiinnostaisi minua. Kiitos. Now, uh, now may we have... Ja nyt sitten vastauksiin. Puhujan luettelo laadittiin ennen kokousta. Nyt vastaukset, asiantuntijavastaukset ja sen jälkeen sitten catch the eye-puheenvuorot. Uh, ladies, we are, uh... Mutta aikataulu pukkaa päälle, eli pitäkää se mielessänne, kun vastaatte esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos kysymyksistä. ja käyn läpi näitä oikeudellisia seikkoja ehm, asianajaja kun olen ja sitten vielä muita, jos tarpeen on. Usean otteeseen äh, esiin nousi seuraava seikka, oikeusperusta kysymys, mihin tulisi päätyä oikeusperustana ja mitkä ovat sitten rajoitukset. Yksinkertaista voitaisiin sanoa, jos 114 valittaisiin oikeusperustaksi, sehän säätelee sisämarkkinoita, niin silloin suojelu rajoittuisi vain yksityisen sektorin hyötyä. Hyötynä sen sijaan olisi se, että tällöin eh, kyseessä olisi toimi, joka vaatisi jäsenmaita harmonisoimaan suojelutoimet ja näin eh, vaadittaisiin eh, enemmänkin toimia jäsenmailta, mutta täällä kysyttiin sitten, voitaisiinko tätä lähestymistapaa pitää kuitenkaan riittävänä, koska se saattaisi lisätä hajannusta sikäli, että tietyt tärkeät kysymykset ja sektorit jäisivät kyseisen suojelun ulkopuolelle. 114 artiklaa voidaan myös ympäristö- tai terveyssuojeluartiklojen kanssa käyttää yhdessä. Ja näinhän on tehty jo aikaisemminkin esimerkiksi EU-direktiiveissä. Mutta soveltamisala nousee esiin 153 mahdollisena oikeusperustana. Viime toukokuussa se oli esillä, mutta kuitenkin tätä tarkasteltiin ja todettiin, että tällöin esiin nousevat työntekijät yksittäishenkilöt riippumatta siitä, millä alalla tai sektorilla henkilö toimii. Tällöin siis olisi mahdollista mahdollisimman laajapohjaisesti huomioida tämä asia sillä tässä on tietty paradoksi ilmiantajien osalta tänä päivänä Euroopassa, sillä tässä esimerkiksi Luxemburgissa tapahtui pidätys ja samana vuonna sitten parlamentti totesi, että tulee voida olla mahdollista esittää ja viedä eteenpäin näitä demokraattisia arvoja. Eli eh, kysymys kuuluu, haluammeko jatkaa tältä paradoksaaliselta pohjalta tulevaisuudessakin, jos päädytään liian suppeaan oikeusperustaan. Sitten todistustaakka asia oikeusperusta on osoittanut esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa tällaisia käytänteitä on ollut olemassa jo pitkään. Eli todistustaakka on todellakin ilmiantajalla. Mutta jos näin on, niin silloin eh, se kääntyy itseään vastaan, koska tällöin tämä reportointimekanismi ja muu toimii eh, ikään kuin estenä sen sijaan, että eh, mentäisiin eteenpäin tässä prosessissa toimitulla tavalla. Ja ero voidaan tietysti tehdä eh, huomioiden suojelu. Suojelu tulee taata sellaisenaan ja mahdolliset eh, kompensaatiot sitten myöskin silloin, jos huomioidaan tämä eh, vilpittömässä mielessä toiminut tai reason to believe on syytä olettaa. Se on myöskin toinen yksi edellytys, jota voidaan näissä yhteyksissä edellyttää. Ja sitten miten eh, lakia voidaan eh, soveltaa EUn ulkopuolella. Kysyttiin esimerkiksi, että jos eh, tapahtumapaikka on vaikkapa Panama, miten tällöin alueellisuuskysymykset, EU-lain soveltavuuskysymykset nousevat tällöin kuvaan mukaan ja tällöinhän kansallisuus saattaa olla eh, määräävä tekijä, eli toimii mennään kotimaassa eikä välttämättä siellä, missä paljastus tapahtui sillä niin kuin täällä todettiin, useimmat paljastukset ovat luonteeltaan ylikansallisia, rajat ylittäviä ja Niihin liittyy useampikin maa kerralla. Ja sitten täällä kysyttiin, olisiko mahdollista ajatella osoitetta, jota ilmiantajat anonyymisti voisivat käyttää. Tämän suuntaisia aloitteita EU:ssa on tehty. 2016 syksyllä ajateltiin tällaista foorumia ja Tämän lisäksi myöskin median ja journalistien osalta tällaista on ajateltu, mutta myöskin tällaista foorumia voidaan käyttää EU-ssa ilmiantajat voivat joko jakaa asiakirjoja tai eh, tietoja esittää ilman, että henkilöllisyys paljastuu. Eli nämä ovat teknologisia välineitä, joita on mahdollisuus ottaa käyttöön. Kiitos. Yes, many, many points to cover, but some, some really good questions. Kiitoksia. Tässä oli paljon asioita ja hyviä kysymyksiä. Aloitetaan anonymiteetistä. Ihmiset yleensä pysyvät nimettöminä, jos he kokevat olevansa ei-turvassa. Me yleensä annamme erinäisiä vastauksia ihmisille, jotka pyytävät neuvoa silloin, kun he ovat yrityksessä, jossa heitä ei kuunnella, mutta sitten myöskin on yrityksiä, jossa heitä kuunnellaan. Eli mehän emme pelkästään sovella yhtä ainoata lähestymistapaa. Riippuu siitä, missä kysymyks- missä, minkälaisessa yrityksessä he ovat töissä. Anonymiteetti on yksi tapa. Ei ole helppoa saada oikeudellista suojelua nimettömälle ilmiannolle, koska oikeudellinen suoja toimii silloin, kun voi osoittaa, että on paljastanut tietoa ja siitä on kärsinyt. Mutta jos ilmiannon tekee nimettömästi, suojelua on vaikea saada. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö asiaa pitäisi tarkastella, koska ihmisten täytyy voida antaa tilanteita ilmi nimettömästi, jos se on tarpeen. ACCAssa puhutaan näistä monista eri lähestymistavoista ja eri kanavista antaa asioita ilmi, jonka myötä voidaan rakentaa luottamusta keskinäisesti, joten anonymiteetti on vaikeata sisällyttää oikeudelliseen kehykseen, mutta se on tärkeä kysymys. No sitten todistustaakka. Työnantaja tekee ne päätökset, joka, jotka liittyvät väärinkäytösten paljastajan viestin huomioon ottamiseen tai sitten hänen, hänen kohdistuviin vastatoimiin. Eli minä en voi nähdä, että todistustaakka voisi olla mitenkään muuten päin. Väärinkäytösten paljastaja sanoo, että hän on ilmaissut tietoja ja hän on kärsinyt siitä. Ja sen takia todistustaakka on auto, automaattisesti yksinkertaisesti työnantajalla. On tietysti monia eri monimutkaisia tilanteita, mitenkä asiat voivat edetä sen jälkeen, kun todistustaakka on langennut työnantajalle äh, paljastuksen jälkeen. Mutta kyllä todistustaakka on aina kuuluttava äh, työnantajalle. Sitten Anton, Antoine Deltoirin ja LuxLeaksin tapaukseen liittyen meidän pitäisi todeta, että meillä pitäisi olla aina sellainen, äh, aina julkinen suojelu henkilöille, jo, jo, jotka ovat rikosoikeudellisen käsittelyn äh, uhan alla silloin, kun he ovat toimineet äh, julkisen edun nimissä paljastuksen tehdessään. Toisissa maissa kyseessä on salaisen tiedon ilmoittaminen tai paljastaminen. Eli jos Panama Leaksin tiedon vuotanut on toiminut siten, että hän on paljon luottamuksellista tietoa. Hänen täytyy pystyä osoittamaan, että se on ollut niin tärkeää tietoa yleisen edun suojaamiseksi, että hänen toimiaan ei voida pitää rikollisena tekona. On paljon lainsäädäntöä joka on vaikea panna täytäntöön käytännössä. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa terveydenhuollon alalla meillä on paljon uusia sääntöjä koskien äh, äh, väärinkäytösten paljastajia ja käytänteitä. Ja on tärkeää, että kaikkia paljastajia ei osoiteta saman henkilön puheille yrityksessä, koska siinä saattaa tulla esimerkiksi eturistiriitoja ja henkilöiden rehellisyyteen liittyviä ristiriitoja. Mm, tarvitaan esimerkiksi vastuuhenkilöitä operatiivisella tasolla ja sitten myöskin yritön hallinnollisella tasolla. Tämä on sellainen moni, monitasoinen malli, jota pitäisi tarkastella. Kiitos. Kollega Bero, kiitoksia. Niin, kysymykset, jotka liittyvät oikeusperustaan. Herää kysymys, että mitä Euroopan parlamentti haluaa panna täytäntöön? Jos direktiivi haluttaisiin muotoilla täytäntöönpanoon liittyen, direktiivi sitoisi jäsenvaltioita ja muita vaihtoja ei oikeastaan löydy Verrattuna siihen, mitä täällä jo mainittiin, ehkä alakohtainen ratkaisumalli voisi tulla kyseeseen. Eli jos paljastajia halutaan suojella korruptiovastaisessa taistelussa, niin silloin käytettäisiin alakohtaisia velvoitteita, mutta ongelmana on se, että meillä on liikaa erilaisia ratkaisumalleja normatiiviseen lähestymistapaan ja toimivaltuuksien jakoon. Sehän on tässä ainakin juridisesti se ongelman ydin. Jos lainsäädäntö menee liian pitkälle, niin voi olla, että siitä lähdetään tuomioistuimessa käräjoimaan. Tilanne olisi toisenlainen, jos oikeusperusta olisi valittu väärin. Silloin vaarana olisi se, että ongelmien määrä kasvaa vain kasvamistaan. Jos väärinkäytösten paljastaja pidetään demokraattisena toimijana, niin sehän on tietenkin hyvin merkittävä huomio. Ehkäpä Euroopan komissio voisi tähän liittyen laatia jonkinlaisen tiedonannon koskien suuntaviivoja. Eli sanottaisiin, että värikäytösten paljastat ovat demokraattian kannalta tärkeitä toimijoita. Se olisi tärkeä huomio ja silloin ongelmana ei olisi enää tämä oikeusperustaan liittyvä kysymys. Ainakaan juridisesti se ei olisi enää niin ratkaisevassa asemassa. Ja sitten mikä olisi jäsenvaltioiden tehtävä? Pitäisikö kaikkien siirtyä samaan suojan tasoon, eli, eli meillä olisi yhteinen peruspilari vai pitäisikö jäsenvaltioiden pikkuhiljaa harmonisoida lainsäädäntöä, eli alakohtaisesta suojasta siirtyä horisontaaliseen suojaan? Tässä voitaisiin käyttää niin sanottua ilmoitusmenettelyä. Tässä yhteydessä myöskin oikeusasiamiehellä olisi oma roolinsa. Näin jäsenvaltiot voisivat päästä yhteisen suojan tason palvelupakettikeskustelussa tämäkin asia on tullut esille. Tämä ei olisi tietenkään niin sitova ratkaisumalli, mutta sitten herää kysymys, mitkä ovat prioriteettimme? Halutaanko EU-sta tehdä alue, jossa väärinkäytösten paljastajia kohdellaan samalla tavalla? Rohik, kiitos puheenjohtaja anonyymisyydestä ja siitä, miten eh, suojata tässä tätä kysymää, kysymystä. Jos haluaa kääntyä nimettömänä eh, oikeusasiamiehen puoleen, niin se on mahdollista, mutta silloin tietenkään tätä sääntöjen mukanaan tuomaa suojelua ei voida tarjota. Todistustaakasta kun puhutaan, niin halutaan välttyä eri skenaarioilta. Tässä nyt nousi esiin erilaisia seikkoja, mutta yksittäinen henkilö voisi eh, mennä esittämään lehdistölle mitä tahansa väitteitä eh, ilman, että hänen mitään eh, syytetoimia kohdistettaisiin. No ei varmaankaan tällaista kukaan ole ajatellut, kun puhutaan näistä suojelutoimista, mutta hyvä toimiva järjestelmä varmasti on sellainen, että siinä on vaiheen vaiheelta etenevä järjestely, joka tarjoaa eri osapuolille riittävän suojelun. Ja sitten jos yksittäistä henkilöä ajatellaan, joka ei tiedä, eh, onko asia riittävän vakava rikkomus, jos ajattelee sitä raportoida eteenpäin, niin totta kai tällöin suojelua tulee antaa. Ei siksi, että havaitaan jossain vaiheessa, että raportoitu asia ei ollutkaan riittävän vakava, eikä näin kuulu 22 eh, artiklan määritelmän piiriin. Tämä seikka kyllä tulee huomioida, eli tämän tyyppisessä tilanteessa ilman muuta tulee tarjota suojelua henkilölle, mutta ei rajattomasti kuitenkaan. E, rajatkin ovat olemassa, kun suojelusta puhutaan, ja mukaan tarvitaan tähän liittyvä artikla. Eli jos e, menettelyä ei käytetä väärin, mutta jos sitten kuitenkin väärin perustein eh, mennään esittämään eh, syytteitä, niin silloin sitten tulee katsoa, miten päin tämä todistustaakka-asia menee. Ja sitten kysyttiin siitä, mitä me sovellamme Henkilöstösäännössähän on artikla, artikla paljastuksen liittyen ja Olafilla on tästä esitystä ja sehän mainitaan myöskin näissä toimielimien esityksissä. Eli ensin raportointi sisäisesti ja jos tämä ei tunnu sopivalta, niin voi kääntyä Olafin puoleen. Eli henkilöstösäännöissä Olaf on mainittu ja sitten vasta toisessa vaiheessa eh, puhemies Euroopan parlamentissa, oikeusasiamies ja niin edelleen. Ja seikat, joita en maininnut, niin toteaisin, että uutuutena henkilöstösäännössä on se, että sanotaan rules, säännöt, ei e, politiikat, joita voidaan toteuttaa. Eli todellakin näin oikeusvarmuus toteutuu ja suojelutoimet todellakin ovat mukana. Kiitokset sitten Rova Gras. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur l'indistinction entre l'anonymat. Kiitos. Ihan lyhyesti vain luottamuksellisuuteen ja nimettömyyteen. Nämä kaksi asiaa pitää pitää erossa. Se näyttää olevan hankala asia ainakin yritysmaailmassa. Miten me voisimme tarjota suojaa nimettömänä toimineelle henkilölle? Tietenkin olisi hyvä, jos meillä olisi luottamuksellisuusjärjestelmiä. On tietenkin tärkeää, että nimettömänäkin tietoja voidaan välittää, Yritykset ovat varmaan tyytyväisiä, jos saavat väärinkäytöksistä ilmoituksia ja ryhdytään ehkä yrityksen sisäisiin tutkintatoimenpiteisiin. Mutta tässä ei välttämättä ole kyse virallisesta väärinkäytösten paljastustilanteesta. Sitten herää kysymys, että milloin tällainen paljastus on oikeutettu. Me tarvitsemme konkreettisia tietoja paljastajasta, jotta esimerkiksi yritykset voisivat reagoida vaaditulla tavalla. Ja sitten yksi asia, johon ensimmäisen kysymyksen vastauksen yhteydessä en riittävästi paneutunut. Mitä tulee mahdollisiin rikkomuksiin, niin kysehän on yleisen edun suojelusta ja yrityksen suojelusta. Tietenkin yritysmaailmassa voidaan myöskin ulkoista tukea hyödyntäen tutkimuksia toteuttaa ja voidaan kääntyä jopa oikeusviranomaisen piiriin ja nostaa syyte. Mutta miten yritys voi käyttää talon sisäisiä vastatoimenpiteitä, sanktiomenetelmiä – jos kriteerinä on tämä niin sanottu yleinen intressi. Kiitoksia. Ja herra Langen jatkaa tästä nyt puheenjohtajana. Kiitos. Kävin äänestämässä ja se kesti vähän kauemmin, kun puheenjohtajalla ei ollut silmälaseja mukana ja tämä vähän hidasti menettelyä. No niin, nyt sitten eh, puheenvuoroihin ilman puhujaluetteloa ja Anna Komes ensimmäisenä ja sitten Roa Reder. I just would like to confirm that indeed, uh... Kiitoksia. Haluaisin vahvistaa sen, mitä komission tai valiokuntien käsitys väärinkäytösten paljastamisesta on. Tietysti Olafin punto, puolen kääntyminen on tärkeää. Tietenkin tässä mainitin myös kansainvälisen järjestelmän päälailleen käätäminen yritysten kiristämiseksi, mutta itse asiassa tämä on saanut aikaan lisäreaktion komissiolta eli työnantajalta. Ensimmäisessä vaiheessa tämä ilmoituksen tehnyt henkilö leimattiin henkisesti häiriintyneeksi ja nyt sitten yritetään saada häneltä perittyä takaisin palkat, jota hänelle maksettiin sinä aikana, kun hän ei ollut töissä. Mielenkiintoinen tapaus, mutta kysymykseni kuuluu, että pitäisikö meidän ajatella, että väärinkäytösten paljastajien suoja pitäisi olla ikään kuin turvapaikkakysymys. Silloin, tai että se pitäisi liittää kol- turvapaikkakysymykseen erityisesti ja nimenomaan kolmansien maisten, mai, kolmansista maista tulevista, tulevien kohdalla, koska hehän usein paljastavat ihmisoikeusrikoksia samalla kun he ilmaisivat tällaisia muita väärinkäytöksiä. Ah, no, seuraava kysymys ja sitten vastauksiin. Hyvä puheenjohtaja. Määritelmä asiasta. Minäkin puhuisin. Ilmiönteen suojelun tulee pohjautua objektiivisiin kriteereihin. Ja esittelijä juuri tähän viittasi, eli miten varmistua siltä, että jos tässä tapahtuu faktapohjaisia virheitä ja henkilö ajattelee, että tässä eh, oli lähty liikkeelle kriteereistä, sitten käykin ilmi, että näin ei ole ollut vastauksista kävi ilmi, että jos on toiminut vilpittömässä mielessä, niin e, se ei välttämättä ole tässä e, sopiva sanamuoto, koska nämä tarkoitusperäiset elementit tulevat mukaan. Mutta jos tässä on faktuaalista virheestä kyse, niin e, miten tämä voitaisiin muotoilla? Ja sitten toinen kysymys, kuinka määritellään objektiiviset kriteerit? Parlamenttihan on halunnut suojella ilmiantajia, jotka paljastavat tietoja, joiden tarkoitusperät ovat olleet laillisia ja valtion salaisuusdirektiivi yhteydessä asia oli esillä ja myöskin kun käytiin läpi hieman taustoja ja historioita liittyen näihin paljastuksen Esimerkiksi noiden paljastukset olivat ilman muuta tärkeät tietosuojasäädösten vahvistamiseksi. Eli näitä tulee suojata silloin, kun kyseessä ovat tiedot, paljastut tiedot ovat kyllä sinällään lailliset, mutta tuovat esiin tiettyjä puutteita esimerkiksi päivityksiin liittyen. Ja kun itse käsittelen näitä kysymyksiä, niin eh, wrongdoing-asian ja käsitteen yhteydessä törmättiin hankaluuksiin käännöksiin liittyen luxglitz eh, yhteydessä wrongdoingista käytettiin eri käännöstä kuin mitä esimerkiksi parlamentin yksiköt ovat käyttäneet. Ja tämä jopa johti siihen, että tämä tarkoitti eri asiaa. Wrongdoing tarkoittaa ehkä tässä yhteydessä jopa tiettyä ei-eettistä, mutta kuitenkin laillista käytäntöä ja hallinnollisia kysymyksiä. Eli mikä on tilanne? Onko järkevää käyttää ylipäätään wrongdoing käsitettä vai kannattaisiko lähteä liikkeelle näistä luettelosta. Eli ettei mitään tällaista wrongdoing tai intentional behavior sanottaisi. Eli jos kyseessä on paljastus, joka paljastaa täysin laillisia tietoja, mutta jos halutaan, että nekin voidaan ottaa mukaan. Kiitokset ja nyt sitten vastauksiin. Olkaa hyvä. Niin, ainahan ne harmaita alueita on olemassa. Euroopan neuvoston suosituksessa sanotaan, että paljasta, joka on ollut väärässä, häntä pitäisi suojella UK lainsäädännössä. Tilanne on toinen. Siellä puhuttiin rotuvihasta, ja uskontoon perustuvasta syrjinnästä. Lainsäädäntö ei aikanaan ollut ja henkilö uskoi silloin, että hänellä oli juridinen velvoite toimia näin, mutta kun juridista velvoitetta ei ollut, niin häntä suojeltiin ja Euroopan neuvosto puhui nyt tästä julkisesta intressistä, eli me tarvitsemme jonkinlaisen indikatiivisen luettelon Muistaakseni Irlannin lainsäädännöstä löytyy tällaisia väärinkäytösten luettelo, mutta sitten Yhdysvalloista löytyy tällaista karkeasta väärinkäytöksistä koostuva lista. joidenka, joihinkin liittyviä ilmoituksia työntekijät ovat tehneet. Minä uskon, että nämä asiat löytyvät Euroopan neuvoston suosituksista aika lailla ja myöskin näistä yritysten suosituksista, mutta yksi asia, joka liittyy tietojen myymiseen, siihen eräs kollega täällä viittasi. Ukon lainsäädännössä sanotaan, että jos paljastuksista itse henkilökohtaisesti hyötyy, eli jos tiedot vuodetaan esimerkiksi medialle, niin silloin suojelua ei pääse nauttimaan. Eli nämä kriteerit, jotka mainitaan lainsäädännössä, niin tähän liittyen täytyy muistaa, että suojelun taso säilyy, jos ilmoitus pysyy ikään kuin tässä yrityksen sisällä, mutta jos mennään laajemmalti medialle näitä tietoja vuotamaan ja jopa myymään, niin silloin suojelutasosta ei pääse nauttimaan, koska kyseinen maksu on ikään kuin jonkinlainen vahingonkorvaus. vahingon korvaus haitasta. Tässä täytyy aina muistaa, että onko järjestöillä oikeus hoitaa asiat talon sisäisesti vai pitäisikö näitä asioita lähteä laajemminkin käsittelemään. Eli tässä pitää tietenkin olla mahdollisuus myöskin tarvittaessa ottamaan suoraan yhteyden median. Näin ei aina tehdä, mutta silloin tällöin kuitenkin. Additional comment, please. Muita kommentteja? I may just, uh, Mr. Chair, reply to uh, Emmy. Puheenjohtaja, jos vastaan edustaja Gomesille ja kiitän, että otitte tämän aiheen esille. Me tarkastelemme komissiota komission asiakirjaa ja ilman muuta olemme keskust- tulemme keskustelemaan asiasta komission kanssa. Mutta kiitos paljon, että informoitte meitä aiheesta. Aiheesta järjestetään kyllä kuuleminen. Uh, Jos jatkan siitä, mitä ensimmäisellä kierroksella todettiin, eli tietojen myynti ja niin edelleen, olisi painotettava sitä, että paljastuksen aina tärkeänä elementtinä liittyy se, että puhutaan yleisestä edusta ajatuksena taustalla. Ja tästä syntyy joskus hämmennystä, kun mietitään, mikä on tietovuotoa, mikä paljastuksia. No, vara, tie, raja on tietysti joskus epäselvä, mutta kuitenkin e, tässä lähdetään liikkeelle hyvistä käytänteistä ja kannattaa huomioida myöskin suositukset. Eli e, yleinen etu, se on tässä oleinen asia ja lähdetään liikkeelle siitä, miten paremmin ehkä voidaan varoja hoitaa, sääntöjä noudattaa niin edelleen. Ja vielä sitten kysymys, joka liittyy objektiivisiin kriteereihin. Wrongdoing EU-yhteyksissä on vielä ongelmallisempi asia siksi, että eri oikeusjärjestelmät ja kaikki käännökset tulevat kuvan mukaan. Omat järjestelmämme ovat avoimempia esimerkiksi jos on olemassa uhka eh, yleiselle yle, tätäkin käytetään niin se on vielä laajempi käsitteenä ja kannattaa pitää mielessä, sillä antamisen idea ei ole, että tiedot, eh, niistä ilmoitetaan talleen, vaan jos esimerkiksi työntekijä epäilee, että näin voi tulla tapahtumaan, eli e, yhteisen hyvän, yleisen hyödyn, siihen kohdistuva uhka on myöskin jo elementti, joka voi johtaa tekoihin. Toisaalta Parhaatkaan lait eivät voi kattaa kaikkia, joka ikistä käytännön tilannetta. Ja jos laissa, lainsäädännössä mennään liiallisiin yksityiskohtiin, niin se saattaa olla ristiriidassa sen toiveen kanssa, että saataisiin lainsäädännössä kuitenkin selkeä ja helposti ymmärrettävä. Eli on erittäin tärkeää, että luokat saadaan selväksi ja tavallaan menettelyt ovat sellaiset, että ne tiettyä liikkumavaraa mahdollistavat myös muun tyyppisiin tilanteisiin. Ja jos todellakin eh, tasolle mennään, niin tuomioistuin sitten päättää, onko kyseessä ollut public interest-tilanne eh, vai ei. Eli tietyt eh, elementit, jotka liittyvät siihen, että ennalta eh, ennakoitavuus ei ole mahdollista, eh, ovat mukana, mutta tämä on ehkä parempi kuitenkin kuin yrittää saada kaikki yksityiskuhdat mukaan lainsäädäntön sen eh, suhteen, niin minkä tyyppisiä tilanteita saattaa ilmetä. Ja reason to believe. Tästä voi yhtyä se, mitä sanottiin. Joskus henkilö saattaa ajatella, että jotain ongelmaa on. Ehkä henkilön itsensä kannalta katsottuna näin ei kuitenkaan aina ole. Ja niin kuin täällä todettiinkin jo, eh, tilanne saattaa olla sellainen, että kriteerit eivät toteudu, mutta eh, tavoite kuitenkin olisi sellainen, että menettelyt olisivat sellaisia, että jos on saanut tietoja, niin voi kanavoida ne ja sitten päästään katsomaan, onko mahdollista, että väärinkäytöksiä on tapahtunut, jotta ei olla tilanteessa, että henkilö ei voi lainkaan edetä asian kanssa. Ja jos liikaa painotetaan eh, reason to believe, good faith eh, ja kaikkia näitä eh, eri kriteereitä, niiden toteutumista varmuudella, niin silloin saatetaan jäädä ikään kuin jumiin jo tässä alkuvaiheessa, eikä ikään kuin edetä lainkaan asian eteenpäin viemisessä. Kiitokset. Ja sitten viimeinen lyhyt kysymys. Olkaa hyvä. Hyvin nopeasti vain en tiedä, ymmärsinkö hieman väärin. Eli kysyin, että kuinka kauppasalaisuusdirektiivi, jonka tämä parlamentti hyväksyi komission ehdotuksesta tai valikunnan ehdotuksesta, kuinka tämä direktiivi voi estää väärinkäytösten paljastajien tehokkaan suojelun yrityksissä Euroopassa. Tämä on minun mielestäni sellainen aihe, joka huolestuttaa meitä aika lailla. Ja toinen kysymykseni koskee, että silloin kun väärinkäytösten paljastusdirektiivi on jumissa, on hyväksytty lukuisia määräyksiä koskien esimerkiksi suora, suora elin, joka sitä käsittelisi ja niin edespäin. Jos parlamentti saa tietoja väärinkäytösten paljastajasta. Ja vielä viimeiseksi, minkälaiset viestintäkanavat voitaisiin tarjota asian osaisille omien etujensa valvomiseksi? Kiitos. Alors, par rapport à la, à la directive sur le, le secret des affaires, euh, je... Mitä tulee liikesalaisuusdirektiiviin, Mitäs sieltä on luettavissa? Minä en usko, että se vaikuttaisi paljasteen suojaan. Tämähän on yksi poikkeus, joka direktiivistä löytyy. Liikesalaisuusdirektiivissä puhutaan eri asiasta. Kyse on luottamuksellisuudesta ja paljastajia pidetään ikään kuin poikkeustapauksena. Ja näin pääsenkin kysymykseen, joka liittyy näihin objektiivisiin määritelmän elementteihin. Väärinkäytösten paljastajien osalta pitäisi käyttää laajaa määritelmää, sellaista, joka tarkoittaa, että kyseessä on yleinen etu täydennettynä tällä vaihettaisella suojalla ja valitusmenetelmällä. Näin voidaan riittävä suojataso taata, mutta tietenkin tässä täytyy huomioida yritysten yhteiskunnallinen vastuu ja edut, eli nämä oikeudet täytyy saada tasapainoon. Ja mielestäni yrityssalaisuusdirektiivissä tämä on näin tehty. Kiitoksia. Wollen Sie noch was ergänzen? täydennystä vielä 30 sekuntia sitten, olkaa hyvä. Olin sanomassa, että liikesalaisuusdirektiivi oli ilman muuta huolestuttava kehityskulku. Nimenomaan tietovuotojen yhteydessä tapahtuu, äh, tapahtuu luottamuksellisuuden polkemista yrityksessä nimenomaan. Tarkoituksena oli tarkastella sellaista common law-periaatetta, joka ottaisi huomioon myöskin luottamuksellisuuden. Mitä tahansa liikesalaisuus onkin kyseessä, sitä ei pitäisi käyttää aseena tai tekosyynä väärinkäytösten paljastajan toiminnan estämiseksi. Kiitokset. Haluan lämpimästi kiittää asiantuntijoita. Saimme kuulla paljon asioita. Kofodia ja Jacek eh, esittelijät myöskin käyttivät puheenvuoron ja haluan kiittää myöskin kollegaani Svoboda Juuri, valiokunnan puheenjohtaja yhteisestä puheenjohtajuudesta täällä. Kiitos myös tulkeille. Keskustelua käytiin tasan kaksi tuntia kaksi minuuttia. Keskustelu oli oikein hyvä ja mielenkiintoinen. Kiitos kaikille ja tarvittaessa varmasti olemme vielä yhteydessä teihin uudelleenkin. Kiitokset, kokous voi tähän päättyä.